laittaa. Arvon kollegat, hyvät naiset ja herrat, voimme nyt aloittaa kuulemisen, joka käsittelee melua. Hienoa. Tervehdin teitä kaikkia ja totta kai erityisesti Rova Justina Skritvoa. Toivottavasti äänsin sen oikein. Puolan liikenneministeriön valtiosihteeri. Lämpimästi tervetuloa. Näin suuri valtuuskunta mukana tiedämme kaikki, että melu on erityinen ongelma ja se pitää ratkaista, jotta liikkuvuudellakin on tulevaisuutensa. Käsittelemme totta kai eri melumuotoja kadulla ja raiteilla. Tästä on keskusteltu usein ja meillä on ollut erinomaisia osallistujia nyt tälle kuulemiselle tulossa ja he ovatkin täällä Ensimmäinen paneeli koostuu Bernard Bergeristä. Hän on ympäristöpääosastosta Euroopan komissiosta ja Mark Whitle, Center for Strategy and Evaluation Service, tällainen strateginen Yhdysva- Yhdistyneen kuningaskunnan strateginen arviointikeskus. Tervetuloa ja 10 minuuttia saatte puhua. En tiedä kumpi haluaa aloittaa. Selvä. Honorable members of parliament, ladies Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, ensiksi haluaisin kiittää teitä kiinnostuksestanne meluun ja meludirektiiviin ja siitä, että järjestitte tämän kuulemistilaisuuden ja olette täällä paikalla. Tämä on todella suuri kunnia minulle olla täällä tänään ja kertoa teille, missä mennään meludirektiivin arvioinnin suhteen ja minkälainen on tilanne EU:ssa yleisesti ottaen. Vastikäinen report, raportti Melu Euroopassa 2014 osoittaa, että liikenteen melu on kaikista merkittävin melun lähde. Noin 125 miljoonaa ihmistä Euroopassa kärsii liikenteen melusta. Meillä ei vielä ole kaiken kattavaa kuvaa meluhaitoista Euroopassa. Tätä ei ole vielä tarkkaan mitattu, mutta nämä luvut ovat siis vielä äh, alakanttiin, mutta joka tapauksessa noin 30-50 000 ennenaikaista kuolemaa tapahtuu Euroopassa joka vuosi melusta johtuen, ja se on toiseksi suurin ympäristöhaitta haittaa heti ilmansaasteiden jälkeen ihmisten terveydelle. Melu ei häiritse ainoastaan ihmisten terveyttä, vaan se myös kuormittaa terveydenhuoltojärjestelmiä, vähentää tuottavuutta ja näin ollen vaikuttaa kielteisesti Euroopan talouskehitykseen. Ja tämän seurauksena Euroopan unioni on ympäristötoimenpidesuunnitelmassa 2020 päättänyt ponnekkaasti vähentää melusaastetta ja tässä pyritään liikkumaan kohti WHOn määrittelemiä melutasoja vuoteen 2020 mennessä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tarvitsemme melupolitiikkaa, jossa huomioidaan tuoreimmat tutkimustiedot meidän tulee pureutua melun lähteisiin ja myös parantaa kaupunkisuunnittelua, jotta meluhaitat vähenevät. Melu ja meluhaitat ovat sen kokoluokan asioita, että EU yksin eivätkä jäsenmaa voi niitä ratkaista. Tarvitsemme myös alueellisia ja paikallisia toimijoita. Komission näkökulmasta tavoitteita on kaksi. Haluamme pureutua nimenomaan melun lähteisiin sisämarkkinoilla ja tämä tarkoittaa esimerkiksi, että ajoneuvoille asetetaan melurajat. Ja sitten haluamme luoda yhteisen eurooppalaisen järjestelmän melun arvioimiseksi ja mittaamiseksi. Ja tämä on siis juuri tämän ympäristömeludirektiivin sisältö. Ympäristömeludirektiivin tavoite on saada aikaan yhteinen eurooppalainen lähestymistapa, jolla pyritään vähentämään altistumista ympäristömelulle, jonka katsotaan olevan terveydelle haitallista. Jotta tavoitteet saavutetaan, direktiivissä on kaksi lähestymistapaa. Ensiksi kerätään tietoa melualtistuksesta ja tätä tietoa käytetään siten, että melua voidaan vähentää sen lähteillä. Hyvin tärkeä osa meludirektiiviä on myös se, että tässä vaaditaan yleisön kuulemista toimintasuunnitelman suhteen ja vasta tämän jälkeen sitten ryhdytään kitkemään tätä ongelmaa. Ja todellakin julkisella kuulemisella on tässä iso merkitys. Meludirektiivi ei aseta mitään raja-arvoja eikä tavoitearvoja, eikä se myöskään määrää jäsenvaltioita ottamaan käyttöön joitakin toimenpiteitä. Tämä tulee direktiivistä hyvin ilmi. Jotta saadaan täsmällistä ja johdonmukaista tietoa melualtistuksesta, on tärkeää käyttää samankaltaisia mittausmenetelmiä. Jos käytetään erilaisia menetelmiä, niin silloin mittaustulokset eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Ja yksi tärkeä osa direktiiviä onkin se, että vuoteen 2015 mennessä luotiin yhtenäinen tapa arvioida melua. Tämä Knossos EU-metodi, joka kuvataan direktiivin liitteessä kaksi. Ja sitten jos ajatellaan melun, meluhaittojen arviointia, niin tätä tehdään eri tavalla eri jäsenmaissa. Ja direktiivin liitteen kolme tavoite on edelleenkin se, että pyritään määrittelemään yhtenäinen lähestymistapa. Alustavat työt ovat jo käynnissä ja komissio tarkasti seuraa WHO Euroopan toimintaa melusuuntaviivojen määrittelemiseksi näistä ehdotuksista suuntaviivoiksi sitten keskustellaan jäsenmaissa. Samaan aikaan, kun direktiiviä kehitetään ja sen liitteitä 2 ja 3, niin direktiivissä arvioidaan Euroopan komission REFIT-ohjelmaa. Tämän varmasti tunnette, eli direktiiviä tarkastellaan tästä näkökulmasta – ja Refitin tarkoituksena on arvioida olemassa olevia, mutta ei pitkän aikaan käytettyjä välineitä ja arvioida niitä yhtenäisellä kriteeristöllä. Ja nämä standardikriteerit on lueteltu tällä kalvolla. Ensiksi arviointi tarkastelee, onko direktiivin tavoitteet asetettu tehokkaalla ja johdonmukaisella tavalla. Sitten tarkastellaan tietysti kustannuksia, myös hallinnollista taakkaa sitten katsotaan, että direktiivi on johdonmukainen suhteessa muuhun EU-lainsäädäntöön. Sitten varmistetaan, että se tuo lisäarvoa verrattuna siihen, mitä jäsenvaltiot jo nyt tekevät tahoillaan, että todellakin voidaan direktiivillä luoda EU-lisäarvoa. Sitten suuntaviivojen mukaisesti Euroopan komissio on luonut tällaisen meluhaittojen kitkemisen tiekartan marraskuussa 2015 ja se löytyy tuolta nettisivulta ja tuosta voi vielä tarkastella tarkemmin näitä arviointikysymyksiä. Ja sitten arvioinnin helpottamiseksi olemme tilanneet tutkimuksen ulkopuoliselta toimijalta ja tämä pitää tietysti tehdä talon ulkopuolella, että se on riippumaton. Ja tämän tutkimuksen tekijä istuu tässä oikealla niin Ja he ovat sitten keränneet valtavasti tietoa eri sidosryhmiltä ja tahoilta. Ja tässä kollega sitten minun jälkeeni kertoo tämän tutkimuksen tuloksista. Ja tästä tutkimuksesta tehdään sitten komission työasiakirja. Tätä ei ole vielä saatu päätökseen ja tämä on vielä siinä vaiheessa, että en vielä voi sanoa mitään tutkimuksen löydöksistä. Kuitenkin voin todeta, että tämän tutkimuksen tulosten ohella meidän täytyy tarkastella vielä muitakin elementtejä, kuten juuri tämä julkinen kuuleminen, joka toteutettiin vuoden alussa. Ja sitten kuulemme myös muita komission pääosastoja. Me saatamme päätyä erilaisiin johtopäätöksiin kuin tutkimuksen tekijä, mutta joka tapauksessa me teemme omat johtopäätöksemme ja julkaisemme ne sitten samaan aikaan nettisivulla kuin mitä siis tämän tutkimuksen tulokset julkaistaan. Sitten seuraava täytäntöönpanokertomus aiotaan julkaista vuonna 2017 ja Tässäkin sitten tarkastellaan tutkimustuloksia ja peilataan täytäntöönpanoa sitä vasten. Ja tämän lisäksi pyrimme myös ottamaan kantaa Euroopan unionissa valitsevaan akustiseen ympäristöön. Riippuen tutkimuksen ja arvioinnin tuloksista, niin tämä kertomus, joka ensi vuoden alussa julkaistaan, osoitetaan neuvostolle ja parlamentille, niin se sisältää myös melupolitiikan suositeltuja seuraavia askelia. Ja sitten lopuksi vielä toteaisin, että meillä on yhdessä sovittu melun arviointimetodi, ja jäsenmaiden pitää ottaa käyttöön tämän vuodesta 2018 lähtien. Meillä on paljon kumppaneita tässä työssä, teemme tiivistä yhteistyötä muun muassa WHO kanssa, ja tältä osin tuloksia syntyy ja niitä käytetään sitten yhteistyössä jäsenmaiden kanssa ja sitten asiasta julkistetaan tutkimuksia ensimmäinen vuonna 2000 17 alussa tulee tämä seuraava ja nämä tutkimusraportit voivat sitten johtaa siihen, että, että tarkistetaan asioiden kulkua. Kiitos ja kiitos myös, että pitäydytte aika rajassa. Tämä oli ensimmäinen esitys nyt. Seuraava, Mark Whitle yhdistyneestä kuningaskunnasta. Olkaa hyvä. Thanks very much. Uh, Kiitos oikein paljon herra Berger ja puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät Euroopan parlamentin edustajat, hyvät naiset ja herrat. Olen Mark Whittle ja olen strategisen arvioinnin keskuksesta. Me johdimme ympäristöpeludirektiivianalyysiä. Tämä tehtiin yhdessä akustikofirman kanssa ja mukana oli myös ympäristötaloustieteilijöitä ja he auttoivat, kun teimme kustannushyötyanalyysiä eh, ympäristömelun vähentämistoimien osalta liittyen tähän direktiiviin. käyn läpi tämän tutkimuksen löydökset. Oli kaksi perustehtävää, joihin ryhdymme, niin kuin Raberger sanoi. Ensinnäkin direktiivissä on vaatimus, että viiden vuoden välein luodaan katsaus täytäntöön panoon hallinnollisesti ja lainsäädännön osalta ja pitää arvioida se, onko ollut täytäntöpano ongelmia tietyn viiden vuoden aikana. Ja sitten toisaalta pitää arvioida direktiiviä ensimmäistä kertaa REFIT ohjelman yhteydessä. Raportit ja komission tiedonanto julkaistaan vuoden loppupuolella. Jos ajatellaan käytettyä metodologiaa, en voi nyt mennä yksityiskohtiin, mutta me olimme hyvin tiukkoja, kävimme tai pidimme yli sadan sidosryhmän kanssa eh, keskustelut ja meillä oli työpaja, jossa ihmiset olivat mukana ja olemme saaneet myös paljon palautetta tämän prosessin, arviointiprosessin aikana eri sidosryhmiltä. Jos mennään sitten arvioituihin aiheisiin. Nämä tulivat jo esille edellisessä esityksessä, mutta tyypilliset aiheet oli käsiteltävä, kun tehdään riippumaton arviointi Euroopan komissiota varten, ja ne oli räätälöitävä nimenomaan ympäristömeludirektiivin arviointiin. Ja nyt käyn läpi jotkut löydökset liittyen arviointikriteereihin. Jos ajatellaan sitä, kuinka relevantti direktiivi on, niin yleinen tapa, yhteinen tapa lähestyä tätä asiaa on hyvin tärkeää, jotta voidaan saada vertailukelpoista tietoa Euroopan tasolla. On tärkeää, että jäsenvaltioissa käytetään samaa lähestymistapaa, kun tietoja tuotetaan. Tähän on mennyt monta vuotta ja paljon teknistä työtä on tehty, kun on kehitetty Knossosin kautta yhteistä arviointimetodologiaa. Me havaitsimme, että tavoite on keskipitkän aikavälin tavoite, mutta on kuitenkin paikallaan miettiä sitä, olisiko ehkä hyödyistä lähteä liikkeelle myös enemmän julkista terveydestä, jotta voitaisiin arvioida direktiivin pyrkimyksiä. Ja tähän menee aika pitkä aika, mutta tämä on nyt tällainen keski tai välivaihe, jotta voidaan parantaa ihmisten terveyttä ja vähentää näitä terveyshaittoja, josta edellinen puhuja puhui. Jos ajatellaan toista eh, tavoitetta liittyen tähän lähdelainsäädäntöön ja tiedon saamiseen sitä varten, tämä on tärkeää, sillä olemme havainneet, että direktiivin tehtävä – on puuttua meluun siellä, missä se vaikuttaa. Ja toinen asia on sitten melun lähde- ja raja-arvot paikallisella tasolla. Ja tätä varten tarvitaan myös tärkeää tietoa, joka on relevanttia. Ja jos sitten katsotaan direktiivin johdonmukaisuutta, me tarkastelimme yksityiskohtaisesti täällä määritelmiä ja sitä, miten nämä eri artiklat sopivat yhteen. Ja havaitsimme, että yleisesti ottaen direktiivi on sisällöllisesti koherentti, mutta kuitenkin on erilaisia mahdollisuuksia tätä tekstiä vielä parantaa, jos vaikka annettaisiin parempia määritelmiä joiden, joillekin käsitteille, mutta yleisesti ottaen tämä teksti on kyllä johdonmukainen. Jäsenvaltioiden viranomaisten vastuualueet ovat selviä yleensä sidosryhmien näkökulmasta, mutta on kuitenkin joitain toimia, joiden mukaan ottaminen melu toimintasuunnitelmiin. Ei ole selvää, onko tämä pakollista vai ei. Se ei ole pakollista, mutta kuitenkin tällainen suositus on olemassa. Ja sitten hiljaisten alueiden osalta on myös epätietoisuutta toimijoiden parissa. Ja jos ajatellaan sitten tätä ulkoista koherenttiutta, eli miten tämä sopii yhteen tämä direktiivi muiden muun lainsäädännön kanssa, erityisesti melun lähdedirektiivin kanssa, oli selvästi havaittavissa, että nämä täydensivät toisiaan siinä mielessä, että ympäristömeludirektiivi on ainoa direktiivi, jossa pitää tehdä strategista melukartoitusta, jotta voidaan havaita altistumistasoja ja voidaan sitten vaatia paikallisia toimintasuunnitelmia. Mitä tulee lainsäädäntö työhön, niin piti tarkistella, oliko tässä mitään päällekkäisyysriskejä. Ainoa mahdollinen sellainen liittyi osiin teollista melusta, joka kartoitetaan ennen kautta, mutta myös e, teollisten päästöjen direktiivin kautta, mutta vaatimukset olivat erilaisia, eikä tämä tuntunut jäsenvaltiolla olevan suuri ongelma, paitsi yksi tai kaksi sidosryhmä kyllä koki tämän ongelmalliseksi. Jos sitten mennään tehokkuuteen, yleisesti ottaen havaitsimme, että selkeää edistystä on tapahtunut yhteisen lähestymistavan suuntaan ja tämän tärkeyttä on korostettava kyllä nyt kovasti, erityisesti siitä syystä, että kun direktiivi hyväksyttiin, vasta noin puolella jäsenvaltioista oli ylipäänsä melulainsäädäntöä ja oli hyvin erilaista lähestymistapaa siihen, millä tavoin piti melulle altistumista arvioida. Ja nämä eivät ole yhteensopivia, eli tietoja ei voitu käyttää poliittisen päätöksentekoon Euroopan tasolla, kuten Raberg sanoi, niin erityisesti Knossosin kehittäminen 2007-2015 kaudella ja tämä yhteisten komission direktiivi, tämä on tärkeä virastan pylväs, kun pyritään yhteiseen lähestymistapaan, kun pyritään näkemään, kuka on vastuullinen taho, laskemaan – altistumista tässä on edistytty hitaammin, mutta edistymistä on kuitenkin tapahtunut viime vuosina, erityisesti yhteistyössä WHOn kanssa. Ja komissio odottelee suuntaviivojen julkaisemista ja tästä on sitten apua eurooppalaisille suuntaviivoille. Jos ajatellaan sitten toista tavoitetta, joka liittyy meillä on lähdelainsäädännön tietojen saamiseen. Tässä ei ole yhtään selvää se, kuinka on päästy eteenpäin. On totta, että eri liikennealoilla pidetään direktiiviä tärkeänä viitekehyksenä. Se mainitaan johdantosan kappaleissa ja vaikutusarvioissa. Ja on siihen liittyvää teknistä työtä, mutta väestön altistumistietoja ei kuitenkaan käytetä niin laajalti kuin niitä voitaisiin käyttää. Eli tässä ollaan vähän jäljessä. Jotkut jäsenvaltiot toimittavat tiedot myöhään. Ja nyt on yhä vertailtavuusongelmia olemassa eri täytäntöönpano vaiheiden välillä, mitä tulee siis melulle altistumiseen. Mutta jatkossa, kun tämä, nämä tiedot saadaan täysin kerättyä ja ne ovat vertailukelpoisia, niin sitten niistä on paljon hyötyä eh, lähde lainsäädäntöä varten ja niitä itse asiassa jo käytetään EUn ympäristökeskuksen Euro, Melu Euroopassa raporttia varten. Ja jos ajatellaan sitten yksityiskohtaisempia löydöksiä liittyen tehokkuuteen. Tässä on nyt pientä haastetta ensimmäisellä ja toisella kierroksella liittyen tiedon kattavuuteen joissain maissa, kun tietoja on toimitettu myöhään. Ja tämä osittain liittyy siihen, että eri maissa on hyvin erilainen lähestymistapa. Joissain maissa on hajautettu toimintaa, eli eri toimijat ovat siinä mukana ja sitten resursseja puuttuu siksi, että talouskriisi on kovasti vaikuttanut. Eli kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että direktiivi on ollut hyvin tehokas, mutta tarvitaan kuitenkin lisää yhteistä lähestymistapaa kansallisella tasolla. Kiitos. Kiitos. Nyt otetaan kysymyksiä vastaan tai lyhyitä kommentteja. Wim van den Kamp. Ehm, meneer de voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. Niin, kyllä, laittakaa kuulokkeet korville. Muutama kysymys. Herra Berger, sanoitte, että tie tai siis tieliikenne aiheuttaa enemmän melua kuin junaliikenne, siltä vaikutti, eli tieliikenne aiheuttaa enemmän melua kuin junaliikenne. Onko näin, voitteko vahvistaa? Toiseksi, sanoitteko, että 30-50 000 kuolintapausta on vuosittain melun takia iten melun seurauksista nyt sitten voidaan ajatella näin. Voisitteko puhua tästä hieman yksityiskohtaisemmin? Kolmas kysymys. Tämä direktiivi vuodelta 2012. Komissio, tuleeko se uudelleen tarkastelemaan sitä vai ollaanko pohtimassa muita toimia Siinä on kysymykset. Danke sehr. Kiitos. Seuraavaksi Ismail Ertuk. Kiitos tästä esityksestä. Tämä herättää paljon kysymyksiä. Tietysti tämä meluasia, se myös herättää paljon raivoa jäsenmaissa. Oli kyse sitten raide- tai lentoliikennemelusta. Ei tässä nyt ole niin, etteikö Euroopan unioni tai Euroopan komissio – olisi tässä ollut aktiivinen. Kyllä minä muistan, että Hehtin kanssa esimerkiksi teimme investointeja raideparannuksiin, mutta nämä olivat sitten viime kauden juttuja, mutta nyt tällä kaudella, joka on jo liki välissä, niin ei ole kovinkaan paljon konkreettista ainakaan saatu aikaan. Ja nyt pitäisi tietää, että mihin tässä oikein ollaan menossa. Tästä nyt jäi uupumaan jotakin. Tosiaankin Euroopan unionissa on, on isoja eroja esimerkiksi idän ja lännen välillä. Saksassa on paljon raideliikennettä, mutta Saksa on varmaan aika hyvällä mallilla, jos ajatellaan raideliikenteen materiaaleja ja niitä tätä raidekalustoa, mutta muut jäsenvaltiot eivät välttämättä pääse sitten samaan vauhtiin mukaan raideliikenteen parannusprojekteissa. Ja sitten nämä hyvät aikomukset eivät välttämättä johda hyviin tuloksiin. Ja haluaisin nyt kysyä, että olisiko mahdollista antaa joillekin jäsenmaille kannustimia, että otettaisiin todella kannustimia, että rautatiekalusto saataisiin nopeammin kuntoon? Ja minkälaisia aloitteita suunnittelette lainsäädännön puolella? Tai suunnitteleeko komissio nyt ylipäätään mitään? Kaksi ja puoli vuotta on jo melkein mennyt tästä ajanjaksosta ja melu asiat kiusaavat kaikkia ja nyt näyttää siltä, että poliittisen tason päättäjät eivät nyt oikein välitä, mitä tavalliset ihmiset ajattelevat ja kuinka paljon he kärsivät melusta. Kiitos ja sitten edustaja Foster. Um, thank you, Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Nyt on hyvä hetki pitää kuuleminen tähän asiaan liittyen. Se on todella tärkeää. Ja tiedän, että puheenjohtaja asuu sellaisella alueella, jossa, missä on paljon tavaraa rautatiemelua. Minä olen suuren osan elämästäni asunut lähellä lentokenttää. Tiedän, että kaikki ovat tietoisia siitä, että melusta voi olla paljon haittaa. Pitää miettiä, miten tätä haittaa voidaan vähentää. Monessa maassa, Euroopassa ja maailman ympäri on pyritty etsimään teknisiä ratkaisuja tähän. Tällaista ei pidä unohtaa. Eli tämä on siinä mm, sinänsä ihan hyvä asia, että meillä on näitä direktiivejä ja pyritään löytämään tapoja edetä asiassa tällä vuosisadalla. Mutta sitten on toinen asia, joka huolestuttaa jotkut näistä asioista, eli nämä tietyt faktat esitetään meille aikuisille täällä liikennevaliokunnassa. Minä muistan, että liikenne valiokunnassa puhuttiin rikkipitoisuudesta meri polttoaineissa ja joku kertoi, että sadalta tuhannelta naiselta meni lapsi, meni vauva sen takia, että he asuvat lähellä merta ja siellä käytettiin näitä rikkipitoisia polttoaineita, mutta ei ole kuitenkaan mitään osoitusta tälle. Ja kaikki, tai ainakin moni meistä, oli todella häkentyneitä, koska näin aikuisille ihmisille kerrottiin tällaisia asioita faktoina, eikä kuitenkaan pidä unohtaa, että tähän tarvitaan pohja. Ja sama pätee tämä, mitä Van de Kamp sanoi. Herra Berger sanoi, että 30 50 000 ihmistä kuolee vuosittain melun takia. Mutta ketkä nämä ihmiset olivat? Missä he asuivat? Ja sanotaanko jossain todistuksessa, että kuolin syynä on melu? Tietysti se voi vaikuttaa ihmisten terveyteen, että asuu melusalla alueella, mutta ei tähän ole mitään eh, dataa tarjolla, johon tämä pohjautuisi. Kuten kollega sanoi, monessa maassa ei edes ole hyvä tietojen tapoja. Eli tällä hetkellä vain muutamaan tiedoista. Eli hienosti olette täällä paikalla, mutta voisitteko kertoa meille todellisia faktoja, eikä vain jotain hypoteeseja, asioita, jotka ovat olleet jonkun mielessä, mutta ei ole kuitenkaan sitten tietoa tähän osoitteeksi. Me haluamme että mitä kohdellaan aikuisina. Me haluamme kyllä päättää edistymisaskelista, mutta elämme kuitenkin tässä tosi maailmassa. Mutta ehkä teillä on kuitenkin vastaus minulle ja näihin minun huoliini. Kiitos, että tulitte tänne paikalle tänään. Kiitos. Merci, monsieur le président. La première question... Kiitos, puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymys liittyy siihen, mitä Vim ja Jackie sanoivat. Lääkärinä pohdin tätä melu ominaispiirteitä. Tiedämme, että melu aiheuttaa stressiä, selvä. Se voi sitten aiheuttaa fysiopatologisia seurauksia, jotka ovat haitallisia. Mutta minä nyt sitten pohdinpahan myös sitä, että no huomaan totta kai, että se voi olla osa osasyynä tiettyihin sairauksiin, mutta meluhan ei nyt tapa paitsi äärimmäisissä olosuhteissa ehkä James Bond-elokuvissa, mutta – ei nyt ehkä rautateiden vieressä. Ja minä ihmetyttää tämä luku 30-50 000 kuolintapausta ja minä ihmetyttää myös nämä 200 000 kuolintapausta ilmansaasteiden takia. No, kysymyksiä, joita kannattaa esittää. Ja jos puhutaan kuolintapauksista melun kontekstissa, no se ei ole ehkä uskottavaa sinänsä. Jos se on osasyynä 15 prosenttiin näihin tiettyihin kuolemiin, niin no selvä sitten, mutta en nyt ihan ymmärtänyt täysin toiseksi. Kyse on tutkimuksesta, joka on kvantitatiivinen määrä, Haluaisin nähdä myös laadullisia ja kvalitatiivisia aspekteja. Selitän tarkemmin. Meluhan on frekvenssiä, taajuutta, autopituutta ja no, ihminen sietää tietyllä tapaa melua ja sitten se riippuu sen ominaispiirteistä ja on ääniä, joita ihminen ei kuule edes, melua, jota ihminen ei kuule. Ja sitten sellaisia, jotka kuuluvat erittäin hyvin ja jotka ovat sietämättömiä. Aina kyse ei ole desipeleistä. Se pitää myös ottaa huomioon. Miksi? Siksi, että melun luonnesuhteessa liikenteeseen vaihtelee sen lähteestä voimakkaasti. Voi olla tällaisia vahvoja, tai muissa voimakkaan desibelin ääniä, tai siis hyvin hiljaisia ääniä, jota ihminen ei kuule, joka tarkoittaa sitä, että aivot eivät havainnoi ääntä, joten puhukaa nyt laadun ää, melun äänestä myös, mel, melun luonteesta myös, sillä rautatie ei ole sama asia kuin tieliikenteen melu, eikä ole sama melu, joka tulee lentokentän lähellä. Voin vakuuttaa, että lähtevä lentokone ei aiheuta samaa ääntä kuin, kuin moottoritie, mutta desipelit saattavat olla samantyyppisiä. Se on tärkeää meille. Lopuksi havainnoinnin lisäksi on muuten kysymyksiä, joita pitää pohtia. Pitäisi huomata, miten voitaisiin korjata näitä meluhaittoja. Totta kai lä- melun lähteeseen pitää puuttua, mutta on muitakin tekniikoita. Ja haluamme siis selvittää asioita, sillä ratkaisut eivät aina ole niin selkeitä. Äänen laatu on siis tekninen kysymys, jota pitää pohtia. Ja Totta kai pitää pohtia tätä poliittisestikin, joten haluaisimme enemmän yksityiskohtia. Danke sehr. Jetzt als äh, Dieter Luk- Kiitos sitten Lukashevska. Dziękuję panie e, przewodniczący. Ja Kiitos herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin nyt nostaa esille tämän kuolemantapausmäärän 50 000 jopa. Mitä tietoja tämän tiedon taustalla on? Sanoitte jo esityksessännekin, että uskottavia tietoja on vaikea löytää, mitkä ovat kuolemantapausten todelliset syyt. Sitten kysymys herra Bergerille. Melun torjunta tarkoittaa usein suuria kustannuksia. Oletteko arvioineet mahdollisia kustannuksia? Minkälaisia kustannuksia meluntorjunnasta koituu ja mistä lähteistä ne rahoitettaisiin? Mainitsitte myös, että tekeillä oleva direktiivi ei sisällä mitään raja-arvoja, koska raja-arvojen asettaminen on jäsenvaltioiden vastuulla. Ja niinpä kysymykseni kuuluu, että Haluaako Euroopan unioni nyt jotenkin akustisesti eristää kaikki rekat vai mihin toimiin tässä aiotaan ryhtyä? Vai jääkö kaikki tämä jäsenvaltioiden harteille, että jäsenmaissa päätetään, miten melua torjutaan? Sitten SD-ryhmän edustaja totesi, että todellakin koituvat kustannukset voivat nousta varsin korkeiksi ja täytyy muistaa, että Länsi-Euroopan ja Itä-Euroopan tilanteet ovat keskenään kovin erilaiset. Esimerkiksi meillä Puolassa renkaat ovat huonompilaatuisia kuin lännessä ja ne aiheuttavat itsessään jo paljon melua ja kaikki tällaiset muutoskustannukset olisivat varsin kalliita itäisessä Euroopassa. Ja sitten Yksi kysymys. Miten väestötiheys otetaan huomioon, kun direktiiviä laaditaan? Nimittäin melutasothan ovat ihan eri tasolla riippuen siitä, minkälainen väestötiheys maassa on. Hollannissa on valtavan suuri väestötiheys ja siellä melu on varmasti suuri ongelma, mutta esimerkiksi Puolassa on alueita, joissa ei asu juuri ketään ja siellä meluhaitat ovat vähäisempiä. Miten tämä otetaan huomioon, kun direktiiviä laaditaan? Aina pitää ottaa huomioon, onko kyse taajama melusta vai jostakin muusta melusta. Kiitos. Gesine Meissner. Kiitos sitten Gesine Meissner. Kiitos. Minun vuoroni meni ohi, mutta sellaista sattuu. Minun yli hypättiin. No, luulen, että tullaan ensin koordinaattorin kiitoksia esityksestä. Paljon sanottiin jo Kolin tapauksista. No, kaikkia meitä se varmasti kummastuttaa. Dominic Rike, no hän on lääkäri ja hän vastasi tähän jo lääketieteen näkökulmasta, että stressi voi olla osa tekijä, mutta ratkaisevaa on, että paljon melua syntyy liikenteestä ja siinä meidän pitää toimia. Tämän tiedämme jo, olemme tienneet jo pitkään. Olen kärsimätön ihminen ja ajattelen, että nyt vuodesta 2002 lähtien ollut niin, että tämä direktiivi on ollut ja että tutkitte näitä asioita, kerätte tietoja. Onko komission puolesta ollut esimerkiksi tällaista kuulemistilasta, kuten tänään melusta, jos tämä nyt on ollut vuodesta 2002 liikkeellä, niin nyt olisi nyt jo tapahtunut jotain, jotta meluun voitaisiin puuttua. Tiedän, että tämä on osittain kansallista toimivaltaa, on melu seiniä, muun muassa moottoriteiden vieressä valleja, ja lentokentilläkin pyritään vähentämään melua monin toimenpitein, käyttämällä eri materiaaleja, käyttämällä toisenlaisia jarruja, kiskoja ja muuta. Miksi tämä kestää niin pitkään, se on kysymykseni. Jos jo pitkään nyt on jo tiedetty, no totta kai ettei nyt mitään ihmeitä voi saada aikaan, mutta meluhan on ympäristöhaittaa. Jos melu on niin voimakas, että se aiheuttaa koko ympäristöön, ympäröivään maailmaan senkin vuoksi. En pysty kestämään, miksei asioita ole tapahtunut nopeammin ja enemmän. Kuten sanoin, olen kärsimätön, sillä esimerkiksi jos rakennetaan rautatieinfrastruktuuria, niin Saksassa se ei onnistu, koska ihmiset sanovat, että he eivät sellaista halua, koska se on liian meluisaa, joten on tärkeää, että komissiokin panostaa siihen, että melun perussyihin puututaan ja voidaan katsoa sitten, että liikennepolitiikassakin pitää tämä ottaa huomioon yhä enemmän. Danke sehr. Kiitos. Sitten Peter Lundgren. Tack för Kiitos, puheenjohtaja. Olen samalla linjoilla kollegoideni kanssa, Dominikin ja muiden. Minustakin on vähän outoa, että tässä näin suoranaisesti väitetään, että 30-50 000 ihmistä kuolee vuodessa Euroopassa melun takia. Nämä ovat tällaisia hatusta heitettyjä lukuja. Minusta tuntuu, että nämä pitäisi kyllä jotenkin perustella ja lyödä sitten faktoja tiskiin. No, olen tässäkin miettinyt tätä komposiittijarruasiaa, kuten Merja Kylönenkin on tätä tuonut esille. Eli todellakin Suomen ja Ruotsin viranomaiset ovat vaatineet, että pitää ottaa käyttöön sellaiset jarrujärjestelmät, jotka kestävät sitten kylmäolosuhteita. Ja juuri nämä komposiittijarruthan eivät kestä lämpötilavaihteluita, joten ne eivät sovellu pohjoisiin olosuhteisiin. Mutta nyt olen kuullut, että Venäjällä käytetään jonkinlaisia komposiittijarruja ja ne toimivat kuulemma ihan hyvin ja, ja siellä on joku toinen järjestelmä käytössä. Me, ehkä me olemme lähteneet väärinpäin liikkeelle Euroopan unionissa. Miten venäläiset ovat saaneet nuo kompositioudut toimimaan omassa maassaan? Voitaisiin tarkastella hyviä käytänteitä muualta. Eli ei ole syytä ottaa käyttöön äkkiseltään sellaisia järjestelmiä, jotka eivät välttämättä sitten toimi tai osoittaudu olosuhteisiin sopiviksi. No mitä sitten, mitä sitten melutaso eroaa? Minäkin olen 25 vuotta elänyt autokilpailujen parissa ja minä olen puoli kuuro juuri sen takia, eli kyllä tämä on tietysti riippuvainen monesta tekijästä tämä, miten kärsitään melusta. Kiitos sitten Isabel. Io non, dire vero, non sono interessato. Kiitos. Minua eivät kiinnosta niinkään luvut tai niihin liittyvät yksityiskohdat, sillä silloin kun on ongelma, niin vaikka luvut eivät olisi valtavia, niin kuitenkin pitää pyrkiä ongelman ratkaisemaan. Siksihän me täällä paikalla olemme. Ja mitä tulee sitten meluherkkyyteen, niin se, että ollaan hiljaisessa ympäristössä saamme ehkä unohtamaan, että kansalaisilla on usein liikaa melua ympärillä ja joskus viranomaisilla ei ole tarpeeksi e, mahdollisuuksia vähentää melua. Lääketieteellisestä näkökulmasta on voitu osoittaa, että on olemassa syy-seuraussuhde melun ja sairauksien välillä, viittänyt stressiin tai univaikeuksiin veri, sydänverisuonitauteihin ja se voi vaikuttaa jopa lasten oppimiskykyyn. Eli minusta pitäisi ehkä muuttaa artiklaa 7, missä puhutaan tietyistä olosuhteista, joiden toteutuessa on ryhtyä toimin melun vähentämiseksi, pitää pitää esimerkiksi ajoneuvoihin tai sellaiseen alueeseen, joka on hyvin tiheästi asuttu. Minusta tämä vaatimus pitäisi kyllä, se pitäisi päteä kaikkialla ja pitää miettiä, minkälainen altistuminen on ja minkälaisia toimintasuunnitelmia voitaisiin käyttää. Direktiivissä muuttaa. Kiitos sitten Tamas Poborat. Kiitos puheenjohtaja hyvin lyhyesti haluaisin esittää kysymyksen ja haluaisin myös äh, pyytää Euroopan komission edustajaa vastaamaan kysymykseen. No kuulimme nyt kaikenlaista. Haluaisin sanoa, että olen samaa mieltä kuin edellinen puhuja. Tiedot äh, eivät minusta ole kovinkaan tarkkoja, niitä ei ole tarkistettu ja ehkä niitä ei voida myöskään osoittaa todeksi ottaen huomioon seurauksia ihmisterveydelle kuitenkin. Olette antaneet nyt tässä tietoja, sen takia haluaisin sitä kysymyksen. Ervan komissio, onko se tehnyt analyysiä suhteessa siihen, mikä tai mihin toimenpiteisiin on ryhty, jotta voitaisiin vähentää melua jäsenvaltioissa, erityisesti liikennealalla uusissa jäsenvaltioissa. Ja miten nämä vaikuttavat jäsenvaltioihin, oletteko tietoinen siitä, että jo tämä dogmaattinen ideologinen lähestymistapa, no, että nyt melu pitää, sitä melua pitää vähentää ilman, että ajatellaan yhtään seurauksia EUn liikenneyrityksille, liikennealan Minun mielestäni, tai minun, minun näkökulmasta tämä olisi vaikeasti kuviteltavissa. Ja haluaisinkin pyytää Euroopan komissiota, että se eri toimenpiteiden myötä erityisesti ottaa huomioon jäsenvaltioiden äänen. Pitää ottaa huomioon liikennealan yritysten kanta niistä maista, kuten Puola esimerkiksi, sillä tällä kaikilla saattaisi olla vakavia seuraamuksia, jos ajatellaan näiden yritysten tulevaisuutta. Haluaisin vielä kerran esittää kysymyksen. Onko teillä näyttöä? Oletteko tarkistaneet nämä tiedot? Tiedättekö miten nämä teidän ehdotuksenne vaikuttavat kilpailukykyyn liikennealalla Keski- ja Itä-Euroopassa? Kiitos. Ja, vielen Dank. Kiitos. Minullakin on pari kysymystä. Voidaan tehdä hyvin töitä vain, jos nukutaan hyvin. Jos nukkuu huonosti, ei voi tehdä hyvin töitä, mutta tarkoitamme, että kaikki tekevät hyvin töitä, ja jos ei voi nukkua hyvin, niin sitten totta kai pitää miettiä, että miten tästä päästään lopetuksen huolimatta kuolemi tuomattavasta määrästä, mutta melu aiheuttaa ihmisterveyteen, se on selvää. Ehkä tästä kuulla vielä lisää. Ja tämä sanottiinkin jo vuosien ajan tai vuosikymmenten aikana komissio ponnistelee, jotta melua ja meludirektiiviä viedään eteenpäin, mutta sitten esimerkiksi päästöjen osalta on raja-arvoja. Kaupungeilla, kaduilla ei voida ylittää raja-arvoja päästöissä, mutta tämä ei ole melulle, joten kysynpä, että milloin komissio laatii ehdotuksen, että olisi raja-arvoja myös melulle. Se riippumatta siitä, kuinka paljon kulintapauksia on ja näitä terveyshaittoja, niin sillä on vaikutusta ja sitä pitää vähentää. Se olisi ensimmäinen kysymys. Toiseksi, 30 vuotta sitten sitten komissio taisi ilmoittaa, että se haluaisi ottaa 30 kilometrin tuntinopeuden käyttöön useimmissakin paikoissa. Tiedämme, että onnettomuuksissa vain 10 prosenttia ihmistä kuolee, jos nopeus on 50, niin se on 80 prosenttia. Se olisi siis valtava menestys, mutta jos melussa päästäisiin tähän, niin se tilanne parisi taas valtavasti. Eli positiivinen tilanne ei tietenkään kaikille kaduille, mutta nopeutena, niin kuin parlamentti tämän näkee, ja on vaatinut useimmissa kaupungissa, niin milloin laaditte tällaisen ehdotuksen? Sillä olisi useita vaikutuksia. Ja kolmanneksi, minun kokemukseni on se, että melu tai ympäristössä, jossa on paljon melua, eivät taas ole ihmiset, jotka tienaavat hyvin, vaan väestön huonompi osaisempi osio. Eli esimerkiksi erään lentokentällä lähellä ei kukaan asu, joka tienaa 5000 euroa. Nämä eivät ovat myyneet talonsa. Oletteko analysoineet sitten tätä tilannetta sosiaalisista ulottuvuuksista? Mitkä väestönryhmät kärsivät eniten ja miten haluatte tämän ratkaista? Siinä kaikki kysymykset. Teillä on nyt kullakin viisi minuuttia aikaa vastata. Thank you Thank you very much. Sie also, können auch in Ihrer Muttersprache reden. Voitte vastata myös äidinkielänne. The terminology is more... Niin kyllä tämä terminologia on minulle tutumpaa englanniksi, sen takia vastaan mielelläni englanniksi. Anteeksi vaan. Aluksi haluaisin kiittää kysymyksistä. Tämä osoittaa, kuinka kiinnostavasta aiheesta on kyse. Useimmat kysymykset saavat nyt aika vähän vastausaikaa täytyy keskittyä olennaiseen ja useimmat kysymykset käsittelivät tuota 30 000 määrää, siis ennenaikaisia kuolemia. Tämä ei ole mikään komission hatusta vetämä luku, vaan tämä on Euroopan ympäristöviraston lukuraportista Melu Euroopassa 2014 ja virasto sitten perustaa tämän väitteensä muille tutkimuksille. Nämä luvut varmasti ovat karkeita arvioita, mutta en ole siis tietenkään itse ollut näitä mukana laatimassa, mutta ymmärrän kyllä, että nämä on tehty epidemiologisen tutkimuksen periaatteita noudattaen. On katsottu, miten melu vaikuttaa terveyteen ja tällaisiin terveyden peruspisteisiin. Ja melohan vaikuttaa esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksiin ja univaikeuksiin ja tällaiseen yleiseen hermostuneisuuteen ja huonoon oloon. Näihin melu vaikuttaa ja tutkimukset ovat kyllä osoittaneet, että melu aiheuttaa näitä ennenaikaisia kuolemia. Myös WHO on ottanut aiheen tutkimuksiinsa ja on osoitettu kyllä monessa kohtaa, että, että melu altistuksella on suora yhteys terveyteen. Ja tämä 30-50 000 ennenaikaista kuolemaa on otettu ihan, ihan luotettavista lähteistä. Ne on joku jollakin tavalla laskenut. Jos haluatte tietää asiasta enemmän, niin katsokaapa tuota Melu Euroopassa 2014 raporttia. Se on ympäristöviraston tekemä. Ja sitten tutustukaa myös WHOn yömelusuuntaviivoihin. Sieltä löytyy myös paljon tietoa. Eli tämän verran halusin sanoa noista terveyskysymyksistä. Ja sitten mitä tulee näihin lähteisiin, niin ne siis tosiaan tuossa mainitsin. Sitten muut kysymykset liittyvät moninaisiin asioihin. Yritän käydä ne tässä yksitellen läpi. Mitä tulee rautatieliikenteen meluun, raide- ja vaunumeloon. En ole suoraan tämän asian parissa työssä, mutta olen ymmärtänyt, että kun kalustoa uusitaan, niin EU tätä tukee. Mutta tämä ei suoranaisesti liity meludirektiiviin, koska se on puitedirektiivi, <clears throat> mutta kyllä EU-rahaa käytetään raidekaluston uusimiseen ja perusparannukseen. Ja sitten kun ajatellaan sitä, että kuinka paljon vanhoja vaunuja otetaan pois liikenteestä, emme ole tätä ajatelleet, mutta mielelläni sitten tuon näitä lukutietoja näistä korvatuista vaunuista. En tiedä paljonko minulla on nyt tässä aikaa. En pysty mitenkään nyt käymään yksityiskohtaisesti läpi näitä kysymyksiä. Yksi asia kuitenkin herätti huomiota, niin joku kysyi, että minkä takia ei ole tehty enempää. Ja tämä varmasti liittyy moniin muihinkin esitettyihin kysymyksiin. Minä olen komission virkamies, en ole poliitikko, joten minä en voi päättää, mitä pitäisi tehdä ja mitä ei pitäisi tehdä, mutta tässä nyt pitää saavuttaa jonkinlainen tasapaino. Pitää miettiä, mikä on taloudellinen vaikutus ja miten suuret kustannukset ovat. Me olemme jokin aika sitten tehneet tutkimuksen, joka osoitti, että yhteiskunnalle melusta koituvat kustannukset ovat 40 miljardia euroa. Tällainen luku on esitetty ja se nimenomaan liittyy näihin terveydenhuoltokustannuksiin ennenaikaisiin kuolemiin ja alentuneeseen tuottavuuteen. Tämä on tietysti karkea arvio, mutta ainoa luku, mikä minulla tässä nyt on. Ja sitten kysyttiin, että minkä takia ei ole tehty enemmän. No kyllä me koko ajan teemme työtä tämän asian parissa. Ympäristömeludirektiivi on ollut olemassa vuodesta 2002, sitä koko ajan tarkastetaan. Nyt muutamme liitteitä, arvioimme sitä koko ajan, toimiiko se. Ja sitten arviointityön perusteella – päätämme direktiivin, direktiivin tarkistamisesta. Ja sitten jos tulevaisuudessa tähän tulee mukaan melurajoja tai melutavoitteita, niin sekin on mahdollista. Ja todellakin viittasin tehtyihin tutkimuksiin, niin niiden perusteellakin meludirektiiviä koko ajan tarkistetaan. Eli tarkastelemme nyt käsillämme olevia vaihtoehtoja ja niistä valitsemme parhaat. Ja todellakin siis melusaaste aiheuttaa suuret kustannukset arviolta 40 miljardia euroa Euroopan unionissa. Ja sitten tuli esille näitä ähm, nopeusrajoituksia. Pitäisikö niitä ottaa käyttöön? No tässä toteaisin, että Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla voidaan ehkäistä ja torjua melua. Ja monet ovatkin huomanneet, että nopeusrajoitusten alentaminen vähentää melua tehokkaasti ja myös lieventää onnettomuuksien vaikutuksia. Ja tietysti tässä on aina monta puolta, että halutaanko sitten hitaampaa liikennettä ja niin edespäin. Aina pitää saavuttaa jokin tasapaino. No niin, luulakseni olen nyt vastannut. Ai niin, sosiaalinen ulottuvuus. Hyvä, että toit tämän kysymyksen esille. Nimittäin olemme tehneet kaksi tutkimusta. Toinen on nimeltään terveyden, terveysvaikutukset, melun vaikutukset terveyteen. Laitan pari kappaletta tuonne uloskäynnin kohdalle. Jos ette sitä saa, niin näitä saa sitten netistä ja komissiolta. Ja huomaatte, että Meillä on todellakin kaksi tutkimusta. Ensimmäinen liittyy juuri melun terveysvaikutuksiin ja toinen juuri sosiaaliseen ulottuvuuteen. En ehdinyt tätä selvittää tässä lyhyessä ajassa, mutta kuten sanoinkin jo, niin melulla on selkeät vaikutukset terveyteen ja sitten myös sosiaalinen ulottuvuus on tässä tärkeä. Todellakin kaikista parempiosaiset eivät asu meluisilla alueilla, mutta mikä sitten on syy ja seuraus ja miten eri tekijät vaikuttavat, niin se onkin jo paljon monimutkaisempi kokonaisuus. Mutta todellakin kaksi tutkimusta olemme tehneet aiheesta ja voin vain suositella niitä teille. Ne ovat netissä saatavilla. Kiitos ja sitten herra Huhtel. Okay, thank you very much for some, um... Kiitos oikein paljon näistä mielenkiintoista kysymyksistä. Herra Berger tässä jo vastasi aika moneen. Ehkä minä paneudun yhteen tai kahteen ja sitten voi puhua myös direktiivin vaikutuksista, sillä en ehtinyt kaikkia kuvia tuossa käymään läpi. Täällä kysyttiin sitä, milloin on tarkoitus asettaa raja-arvot Euroopan toimesta, ja tällä hetkellä direktiivissähän ei ole raja-arvoja. Sidosryhmät ovat hyvin eri mieltä siitä, olisiko rajoista hyötyä. Ja palaisin myös tähän kysymykseen, joka liittyy direktiivin perusajatukseen, eli että lähde, melun lähteisiin oli puututtava subsidiariteetin mukaisesti paikan päällä, niin että jäsenvaltiot vapaaehtoisesti tekisivät, ryhtyisivät toimiin, mutta melun lähdedirektiivissä on kuitenkin raja-arvoja ja edistystä on jonkun verran tapahtunut. Eli on teknisiä standardeja, jotka liittyvät yhteen toimivuuteen rautatiealalla. Esimerkiksi on edistytty ja sitten on eurooppalainen eh, rengasasetus, joka asettaa rajat rengasmelulle ensimmäistä kertaa itse asiassa. Ja tämän lisäksi teollisuuskin on itsesääntelyn avulla edistynyt, jos ajatellaan ilmailualaa joka tunnetusti on poliittisesti kiistanalainen aihe. Ja siihen liittyy paljon ristiriitaisia ajatuksia, mutta valmistajat ovat vähentäneet ilmaluonnoston melutasoa. Jos ajatellaan sitten sitä, tätä itse meludirektiiviä, sidosryhmät olivat sitä mieltä, että jos raja-arvoja otettaisiin käyttöön, niin ne olisivat erilaisia eri lähteitä koskien, sillä eri liikennemelu vaikuttaa eri lailla, niin kuin täällä on sanottu, mutta ainoastaan puolet oli sitä mieltä, että raja-arvojen käyttö olisi paikallaan EU-tasolla siksi, että oltiin sitä mieltä, että melun pitäisi puuttua paikallisella tasolla ja mietittiin sitä minkälainen vaikutus tällä voisi olla taloudelliseen kehitykseen, jos lähdettäisiin harmonisoinnin tielle. tielle. Puhuttiin kuitenkin siitä, että voisi olla tavoitteita melun vähentämisen osalta verrattuna alkutilanteeseen, eli voisi olla ehkä mahdollista lähteä tällaiselle ei-pakolliselle tielle. Kiitos, niin sillä ymmärsin juuri, että unohdin yhden kysymyksen niin 27. huhtikuuta on melun päivä niin sanotusti. Yritämme saada sille lisää näkyvyyttä. Se on joka vuosi 27.4. Kiitos. Ja, vielen Dank nochmal. Kiitoksia vielä kerran. Sitten päätämme ensimmäisen pana- paneelin. Kiitoksia esiin asiantuntijoille ja kiitos kysymyksistä ja vastauksista seuraava paneeli sitten. Pyydän teitä istutumaan. Und äh, Wolfgang Eberle, Mark Wolfgang Eberle, Markus Hest, Callum Thomas ja Vitold Kroll pyytäisin teitä tulemaan tänne ylös puhujakorokkeelle. Bullshit. Bullshit.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 So, jetzt kommen wir zu No niin, nyt sitten seuraava paneeli. Melu liikennereiteillä. Tässä on kyse totta kai melusta teillä, rautateillä ja lentoliikenteessä. Ensinnäkin Wolfgang Eberle saa Hän tulee ympäristö, energia, elintarvike- ja metsäministeriöstä, Rheinland-Pfalzin osavaltiosta – Olkaa hyvä, Wolfgang Eberle. Ebenfalls 10 minuuttia. 10 minuuttia myös. Sehr geehrter Herr Vorsitzender. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitos kutsusta tämän päivän kuulemiseen. Hienoa saada puhua teille täällä tänään. Puhun saksalaisen osavaltion Reinhard Faltsin kokemuksista ja myös sitten Saksan akustisen yhdistyksen kokemuksista. Eurooppalaisten perusomusten mukaan ympäristön ja terveyden suojelu on tärkeä tavoite Euroopassa politiikassa. Tämä pätee myös melun torjuntaan ja tieliikennemelun torjuntaan erityisesti. Melu alkaen 15 desibelistä on haitallista se siis rasittaa tai aiheuttaa te- vaikuttaa terveyteen, lentoliikenteen melu, on sellainen, että sitä koskettaa harvoja, tai siis ilmailun melu aiheuttaa harvoihin ihmisiin, mutta kuitenkin se vaikuttaa suhteessa enemmän kuin tieliikenne. Tämä on tutkimuksen osoittamaa tietoa Saksasta. Rautatieliikenne, erityisesti tavara, tavarajunien yöliikenne on tässä relevanttia. Se saattaa aiheuttaa valtavaa melua. Kuitenkin tämä vaikuttaa harvempiin ihmisiin kuin tieliikenne. Jokainen kaupunki on eri teiden varrella ja tämä on hyvä asia kuitenkin. Tieliikenne melu Euroopassa on asia, jota ei voida pakoilla. 74 miljoonaa eurooppalaista kärsii tieliikennemelusta, tieliikennemelu. Sillä on myös sosiaalinen ulottuvuus, Robert Koch-instituutti ja ministeriömme. Ja vuonna 2008 ja 2009 tutki tätä asiaa ja julkaisi tietoja Saksan osalta sen mukaan. Lapset kärsivät erityisesti korkeasta melusta sitä enemmän, mitä alhaisempi sosiaalinen status perheellä on. 2,8 prosenttia keskitason tulon perheiden lapsista kärsi tieliikennemelusta. Sosiaali- jos sosiaalinen status on alhainen, niin tämä luku on kaksinkertainen. Toivottavasti tieliikenteessä ei ole toimenpiteitä, joissa voitaisiin, jolla voitaisiin vähentää melua 10 desibillä tavarajuna melu johtuu muun muassa jarruista ja huonosta raidehuollosta. Yhtä tai muutlaisia toimenpiteitä ei valitettavasti ole tieliikenteessä. Pitää yhdistellä eri toimenpiteitä, jotta voidaan saada aikaan näitä melun vähenemisiä. melu on monis, monilla tavoin haitallista. Se rikkoo kommunikaatiota, se häiritsee, vaikuttaa elämänlaatuun, on huonoksi unelle. Sydäninfarkti, riski kasvaa melun myötä. Tutkimus osoitti myös toistakin asiaa. On olemassa yhteys liikennemelun ja masennuksen välillä, mikä on yllättävää. Melun ja sen vaikutukset ovat selväksi eri yhteyksissä. X-akselilla näette melua, Y-akselilla melun vaikutukset. melusuojelu Euroopassa on tärkeä askel, että tällaiset tulokset otetaan huomioon kaikissa toimenpiteissä. Tämä tapahtuu päivittämällä muun muassa direktiivi, mutta riittääkö tämä melun haitallisuus myös terveydelle, sillä ei ole mitään kynnysarvoa. Meluhaitta laskee kuitenkin hieman toimenpiteiden myötä. Säätelmässä masennusta, siinä luku on 9 prosenttia. Tämä on kysymys, johon tiede ei voi vastata. Sitten pitäisi päättää paikallistasolla eurooppalaiset ja kansalaiset lainsäätäjät joutuvat määrittelemään näitä raja-arvoja, sillä se osoittaa sen, että ovatko meillä toimenpiteet tarve ja voidaanko resursseja asettaa käyttöön. Als Lärmschutzmaßnahmen Melusuojatoimenpiteitä on useita. Niitä ovat muun muassa se, että siirrytään vähämeluisempaan liikenteeseen, rajataan melun leviämistä ja on sitten tällaisia meluikkunoita, jos ei mitään muuta keinoa ole jäljellä. Jos halutaan saavuttaa nämä tavoitteet, yksi toimenpide ei usein riitä tieliikennemelun osalta. Pitää ryhtyä tai pitää ottaa yhdistelmä eri käyttöön Saksassa näihin toiminnan tai siis puuttuu vuodesta 1992 lähtien se, että näitä toimenpiteitä voitaisiin panna täytäntöön ihan konkreettisesti käytännössä. Pariisin ilmastonmuutoksen myötä tuli selväksi, että ilmanlaatua pitää parantaa rajarvojen myötä. Näin ollen on myös selvää, että liikenne Euroopan kaupungeissa tulevina vuosikymmeninä tulee dramaattisesti muuttumaan. Melusuojelle tämä on suuri tilaisuus ja se, mikä on hyväksi ilmastolle – on usein myös hyvä melusuojelu, tai melustasuojelulle, jotta voidaan toimia kohdennetusti. Pitäisi asettaa selviä melutavoitteita. Verursachergerecht. Mikä se hyvin tehokasta, että toimenpiteet heti perussyillä. Eurooppa on tässä jopa johtavassa asemassa osittain. Esimerkiksi jos ajatellaan 2014 asetusta, joka käsitteli moottoriajoneuvojen meluraja-arvoja 2014 melusuojelu Euroopassa epäonnistui, koska Saksan ministeriö analysoi tilanteen sen mukaan asetus astuvan vasta, täysin voima vasta 2030-luvulla todellisessa liikenteessä. Se olisi siis yksi desibelitämä vaikutus kuitenkin. uuden tarkastelumahdollisuuksia on ensimmäinen heinäkuuta 2021 asti komissiolla on aikaa tutkia näitä asioita ja julkaista se. Tutkimuksen tulosten perusteella komissio voi tehdä lainsäädäntöehdotuksen. Tätä tilaisuutta pitää nyt käyttää. Potentiaalia on myös ajatellaan renkaiden melua jo pienemmillä nopeuksilla tämä on relevanttia, no- korkeammissa nopeuksissa se on jopa dominoivaa. Eurooppalaiset normit voisivat vähentää melua tieliikenteessä tässäkin osalta kuvaukkaasti. Melu Euroopassa on myös sellainen ilmiö, että eri Euroopan komission päästöt vastaavat siitä, koska se on läpileikkava aihe. Tämän takia tarvitaan johdonmukaista politiikkaa ja vihreä kirjavuolta 96 pitää panna täytäntöön ja se pitää siirtää valkoiseksi kirjaksi tärkeät tavoitteet, sellaiset tavoitteet ovat sellaiset, että niitä ei voida saavuttaa kansallisella tasolla, jos meluun ei puututa perimmäisellä tasolla, eurooppalaisella tasolla. Nyt vielä vähän lankoja yhteen. toimintasuunnitelmien edessä on paljon esteitä, mutta suurin ongelma minusta on siinä, että liian vähän melusuojelutoimenpiteitä on pantu täytäntöön kohdista ja voidaan panna täytäntöön. Eurooppalaisten perussopimusten mukaan ympäristö ja terveys on, ovat asioita, joita pitää suojella. Tieliikennemelun kohdalta tätä ei ole saavutettu. Jos halutaan suojata ihmisiä tieliikennemelulta samalla tapoin kuin ilmastosaasteista, niin tulevina vuosikymmeninä – Pitää löytää oikea tasapaino. Tämä on eurooppalainen haaste. Tarvitaan etenemissuunnitelmaa, jotta olisi koherenttia eurooppalaista politiikkaa. Tämän perustana pitäisi sitä kehitellään edelleenkin vihreä kirja vuolta 1996, tulla valkoinen kirja, joka käsittelee melusuojelupolitiikkaa. Vihreä kirja on antanut hyvää pontta jatkotoimenpiteille. Tiedämme tarkkaan, miten meluisaa Euroopassa on ja kuinka montaa kansasta tämä koskettaa, mutta jatkotoimenpiteet puuttuvat. Ympäristömeludirektiivi pitää kehittää entisestään. Minusta erityisen tärkeää vähimmäisvaatimus on se, että asetetaan tavoitteet, joilla voidaan suojella terveyttä. Tarvitaan koko Euroopan laajuisia normeja. Voitaisiin käyttää muassa WHO suuntaviivoja tähän eli 65 desibeliä korkeintaan päivässä. Tämä raja-arvo mainittiin jo vihreässä kirjassa vuolta 1996. Tällaisten tavoitteiden käyttöönotto minusta olisi myös johdonmukaista toissijaisuusperiaatteen mukaan. Yksittäiset jäsenvaltiot pitäisi saavuttaa nämä teknisten toimenpiteiden myötä eri aikataulujen mukaan. Sotan kestävää liikkuvuutta, niin tämä direktiivi pitäisi kehittää entisestään, jotta voidaan säädellä päästöjä. Kiitoksia. Vielen Dank. Kiitos. Seuraava puhuja, professori Markus Hecht Berlin teknisestä yliopistosta. Dear Mr. Chairman, dear ladies. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kiitos tästä mahdollisuudesta, että voin kertoa teille näiden kalvoin tämän esitykseni sisällöstä teille tänään. Todellakin melua voidaan tehokkaasti vähentää, mikäli meludirektiivi asetetaan täytäntöön ja sitten nämä raideliikenteen melurajoitukset NOITSI. Ja toimenpiteiden pitää olla tiukkoja, miten se onnistuu. Melukarttoja pitää lukea sillä tavalla, että värilliset alueet ovat sellaisia, missä ei oikein voi asua. Poppardin alueelta tämä kuva on. Ja kuten huomataan, niin oikein missään ei voi asua tämän mukaan melutason takia. Noin 55 desibelin melutaso mainittiin useaan otteeseen. Tämä on hyvä raja-arvo jota meidän pitäisi noudattaa. Jos tämä otetaan ohjenuoraksi, niin noin kuusi miljoonaa ihmistä Saksassa kärsii tämän ylittävästä melutasosta. Jotkut kärsivät jopa 85 desibelin melutasosta. Tämä on todella pöyristyttävää ja ei ole ihme, että Saksassa osoitetaan mieltä melua vastaan aika usein. No mitä sitten on tehty? Me olemme tehneet toimenpiteitä ähm, esimerkiksi raideliikenteen alalla. Tämän kalvon sisältämät toimenpiteet ovat vapaaehtoisia toimenpiteitä ja toimenpiteet vaimentavat äh, syntyvää melua. Ne eivät puutu melun lähteeseen, vaan ne vähentävät äänisäteilyä. En nyt mene yksityiskohtiin, mutta totean vain, että todellakin äh, kansalaiset ovat aivan kyllästyneitä raideliikenteen meluun. Ja tässä raideliikenteestä on tehty jo kysely, että millä tavalla kansalaiset suhtautuvat jo tehtyihin toimenpiteisiin. Ja huomataan, että ainoastaan yksi prosenttia on tyytyväinen tehtyihin toimenpiteisiin ja 99 prosenttia ei. No mitä sitten tehtiin? on se, että jatkettiin näitä toimenpiteitä. Ja nyt todellakin on huomattu, että pitää ottaa nämä ihmiset mukaan. Ja nämä ihmiset ovat nyt myös heränneet siihen, että heillä on oikeuksia, heidän ääntään pitää kuulla. Ja sen takia näitä toimenpiteitä on sitten vähän terävöitetty. Ja jotta saavutettaisiin tämä alle 55 desibelin äh, melutaso, niin on otettu uusia toimenpiteitä käyttöön, että meluun puututaan sen lähteellä, kuten Rova Meissnerkin jo sanoi, vuonna 2003 EU:ssa päätettiin äh, tämä yksi projekti, jossa nimenomaan ilmeni, että meluun pitää puuttua sen lähteellä ja mielenkiintoista kyllä ainoastaan Sveitsissä ryhdyttiin toimenpiteisiin tältä osin. Mikään EU-maa ei lotkauttanut korvaansa tutkimuksen tuloksille, eli pitää todellakin melun lähteeseen puuttua veturissa ja, ja näissä raiteissa. Eli se ei enää auta, että, että rakennetaan melumuureja tai sitten jotain muita tällaisia kosmeettisia juttuja. Melun pitää puuttua sen lähteellä. Ja sitten ympäristömeludirektiivin parantamista täytyy jatkaa. Tässä on kaksi asiaa, jotka pitäisi ottaa huomioon. Eli melun vähentämisen toimintasuunnitelman pitää panna täytäntöön tehokkaasti, jotta saavutetaan tuo alle 55 desibelin melutaso, eikä pidä enää näperellä tällaisten pienten teknisten toimenpiteiden kanssa. Ne eivät johda mihinkään. Toiseksi pitää ottaa käyttöön riippumattomia melutason mittauspisteitä, jotka sitten ovat sadan kilometrin välein ja sitten ne mittaavat ja hälyttävät aina, jos 70 desibelin melutaso ylitetään ja ne sitten, niiden avulla sitten voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin myös äh, Sveitsissä on otettu käyttöön tosiaan vuoden 2003 jälkeen näitä melutason mittauspisteitä. Ne ovat olleet toimivia. Ja samaan aikaan EU-maissa äh, melutaso on noussut hälyttävän korkealle. Tähän pitäisi nyt puuttua todella nopeasti. Ja tämä komposiittijarrut, niiden sanotaan esimerkiksi johtavan hyvin tuloksiin ja voi ollakin, että näin on, mutta emme voi tarkastella toteutettuja toimenpiteitä, koska meillä ei ole näitä melutason mittauspisteitä. Ne pitäisi ottaa käyttöön. Sitten NOITSI, eli nämä tekniset spesifikaatiot yhteen toimivuuteen. Ne pitäisi muokata sellaisiksi, että melutaso otetaan huomioon erityisesti Nämä mutkat ovat sellaisia, joissa melua syntyy rautateillä. Ja siellä mutkissa ja kaarteissa usein tämä melutaso on yli 60 desibeliä. Ja näissä kohdissa pitäisi 5-15 desibelillä melutasoa laskea. Tänä päivänä kuitenkin vaaditaan, että mitään kustannuksia tästä ei saisi koitua. Ja nyt olemme määritelleet, että 2 prosenttia tuotantokustannuksista pitää osoittaa melutason vähentämiseen. No, tästä esimerkkinä toteaisin, että Bombardier, joka tekee paljon junia, niin on sulkenut melutas, melutason valvonnan osastonsa, koska sitä ei kuulemma enää tarvita, koska vetureiden pitää vain läpäistä testi. No tämä ei kyllä riitä, jos ajatellaan tuotteidemme kilpailukykyä ja tämä on otettava huomioon kaikkialla, että jos melutasosta ei pidetä kiinni, niin silloin tuotteen kilpailukyky heikkenee. Ja sitten jos kilpailukyvystä ei pidetä kiinni, niin mitään tuloksiakaan ei tule. Eli tässä pitäisi Sitten näiden raiteiden laadusta pitää kiinni ja siihen kiinnittää huomiota. Ja tässä pitää myös raiteiden eri osien laadukkuudesta pitää kiinni, melutasoa mitata, koska tämä liikkumismelu ei ole riippuvainen ainoastaan veturista ja vaunuista, vaan myös raiteiden laadusta. Ja jos raiteiden laatuun ei kiinnitetä huomiota, niin silloin raidemelun määrää ei voida vähentää. Ja sitten seuraavalla kuvalla esittelen teille vähän näitä teknisiä ratkaisuja. Jo vuonna 1996 tehtiin rahtijunien yhteydessä tutkimusta ja todettiin, että 25 prosentilla – voidaan vähentää melutasoa ja jopa 55 desibeliin saadaan painettua melutaso hyvillä toimenpiteillä. Ja myös Tokiossa on todettu, että 20 kilometriä pystyttiin vähentämään pikajunan äh, melutasoa, koska otettiin huomioon nämä TSI-spesifikaatiot ja sitten Ja tässä on päästy hyvin tuloksiin. Ja sitten on otettu näitä hiljaisten raiteiden ratkaisuja, joita on viety Euroopasta Japaniin. Miinus 20 desibeliä saadaan tällä aikaan. Ja näitä on viety Japaniin, koska Euroopassa ei ole tarpeeksi kysyntää. Euroopassa vain pyritään pääsemään paikasta A paikkaan B. No, avainkysymys on nyt sitten se, että minkä takia EU-säädökset ovat hyvin vaativia esimerkiksi päästöjen suhteen euro 4, euro 5 luokat ja vaaditaan myös kovia vaatimuksia amerikkalaisilta ja nämä ovat siirtyneet Amerikkaankin ja sitten jos katsotaan Amerikkaan, niin jos, jos ja siellä on seurattu eurooppalaisia linjauksia. No sitten minua juuri kiinnostaa se, että minkä takia raidemelun tai raideliikenteen melun suhteen ollaan niin ei-kunnianhimoisia. Tässä ei näköjään halutakaan vähentää sitä. Sitten tietysti tämä TSI-melu on myös yksi kysymys. Ja tässä kahdesta viiteen nostettiin näitä arvoja ja sitten 2014 näitä raja-arvoja ei enää yhtäkkiä mainittukaan. Eli tässä on nyt jotenkin heitetty pyyhekehään eikä tähän asiaan kiinnitetä enää niin paljon huomiota kuin aikaisemmin. Kiitos. Kiitos sitten Viitol Kroll Varsovasta Puolasta Rautatieinstituutista. Panie przewodniczący, panie posłanki, panowie posłowie. Kiitoksia, pojohtajat, hyvät naiset ja herrat, arvoisat eh, vieraat. Eh, lyhyessä puheessani aion käsitellä ongelmaa, joka on melu rautatieliikenteessä Puolassa. Keskivertoasukas kärsii monista melun lähteistä, rautatiemelusta, tiemelusta tai lento, tai siis ilmailu, melusta, teollisuusmelusta, oli lähde, melun lähde mikä tahansa, niin analyysit osoittavat, että meluintensiteetti arvioidaan eri tavoin. Rautatie, melu arvioidaan alhaisimmaksi ja tieliikennemelu on toisaalta voimakkainta – melun vähentäminen saattaa tapahtua siten, että asukkaiden määrä, jotka kärsivät melusta, vähennetään. Tämä luku saadaan laskuun, siis niiden ihmisten määrä, jotka asuvat lähteiden lähellä. Ja voidaan ryhtyä eri toimenpiteisiin, jotta näitä melun lähteitä vähennetään, mutta kaikkia toimenpiteitä pitää yrittää käyttää, jotka ovat vain mahdollisia. Kilpailukykymme saattaa kuitenkin rajoittua tietyillä aloilla tästä johtuen. Ja voi myös syntyä sellaisia tilanteita, että melutasoa kasvaa pikemminkin kuin pienenee. Kuten on jo mainittu, melun vähentäminen voi tapahtua melun alkulähteellä tai toisin keinoin. Väestön tiheys, infrastruktuurin tiheys, liikenteen intensiteetti, ajoneuvotyypit, nämä ovat kaikki osatekijöitä, jotka pitää ottaa huomioon. Nämä osatekijät, niitä pitää ohjata hallitusti. Ja tässäkin on useita, mitä joilla voidaan vähentää melua Eli muitakin siis vain kuin melun torminen sen laukulähteenä. Nämä tekijät näette tässä kuvassa. Siinä näette Euroopan suurimman väestötiheyden Ja näette myös väestöntiheyden Puolassa. Ja teollisuusindeksin maassamme Se on paljon alhaisempi kuin Saksassa tai Alankomaissa tai Sveitsissä. Käytännössä katsoin rautatien melu johtuu useista tekijöistä. Me näette tässä kuvassa nämä osatekijät vaikuttavat toisiinsa myös. Tästä kuvasta puolesta, puolestaan näette tilanteen Puolassa. Miltä se siis näyttää? No, noin tuhat neliökilometriä olemme analysoineet ja käyneet läpi. Nämä ovat alueita, jotka eivät ole kaukana rautateiltä. Tässä näette tilanteen myöskin kartalla. On useita tällaisia melukarttoja kaupunkiväestölle ja nämä kartat osoittavat, että ne ihmiset, jotka kärsivät melusta Puolassa, eivät ole kovin, heitä ei ole kovinkaan paljon suhteessa muihin valtioihin, ja tässä on eri tietoja, jossa päiv- eri, tulee eri päiväsaikaan tai yöaikaan. Yöaikaan tämä luku on vain puolitoista prosenttia, ja päiväsaikaan hieman yli kaksi prosenttia väestöstä kärsii melusta puolessa melua pyritään vähentämään siten, että vaunuihin laitetaan komposiittijarroja. Tutkimuksemme ovat osoittaneet, että melua voidaan vähentää pysyvästi ja tämä riippuu siitä, miten käytetään – näitä vaunuja. Se riippuu vaunujen frekvenssistä, taajuudesta. Jos jarrutusta tapahtuu usein, niin sitten ero melun, se välillä saatellaan perinteisiä komposittijarruja ja uudempia, niin ero on selvästi suurempi. Sitten eräs toinen suuri ongelma, niin sanotut lakeatalat, jotka riippuvat vaunujen teknisistä ominaisuuksista, Litteatalat, erityisesti jos kiskoilla ei ole laitteita, jotka sallivat monitorointia. Sitten seuraava kalvo. Tässä on paljon tietoja, joiden myötä voidaan esittää seuraava kysymys. Onko melu raideliikenteessä suuri riskitekijä Puolassa? Siltä vaikuttaa. Ja raportti, jonka ympäristöviraston pääinspektori laatii osoittaa sen myös raidemelu ei ole kuitenkaan suurin syy melulle Puolassa. Melu tieliikenteestä on paljon voimakkaampaa ja myös väestön tiheys on tässä tärkeässä osassa. Ja melko alaiset nopeudet aina osalta vaikuttavat tähän myös. Ja jos paine kiskoihin on alhainen, niin sekin vaikuttaa. Sitten markkinoiden tilanne Puolassa. Meillä on yli 200 yritystä, jotka valmistavat tavaravaunuja. Se on noin 13 prosenttia EU-markkinoista. 85 prosenttia näistä ajoneuvoista on tavaravaunuja loput 15 prosenttia. Kaikki muut kiskovaun, ovat kiskovaunuja. Mainitsin juuri nämä useat eri vaunut. Niistä 78 000 käyttää tai täyttää uusimmat TSI-meluvaatimukset on 2367 vaunua, jotka tsi meluvaatimukset täyttävät, mutta on olemassa suuri ongelma. 16 000 vaunua. Käyttäen sitten monoblock pyöriä. Ja tätä haluaisin korostaa noin 50 prosenttia, 47 prosenttia tarkalleen sanottuna vaunusta käyttävät näitä monoblock-laitteita Euroopassa ovat Puolassa. Miten sitten voimme nämä vanhanaikaiset vaunut korvata ja miten ne voidaan parantaa? Voidaanko TSI-vaatimukset tässäkin panna täytäntöön. No se tulee aiheuttamaan kuluja ja se tulee markkinoidemme kilpailukykyä myös vähentämään. Ja markkinat saattavat sitten ruuhkautua teille. Pitää todeta, että kulut, jotka koituvat tästä muutoksesta Puolassa, aiheuttaa noin puoli miljardia euroa kuluja siis. mitä tulee komposiittijarrupaloihin, niin on olemassa velvollisuus, jonka mukaan monoblock-laitteita pitää käyttää kaikkialla. Ja tämä toimenpide tulee seitsemänkertaistamaan kustannukset. Meidän pitää tässä yhteydessä myös todeta, että alhainen kilpailukyky raideliikenteessä saattaisi johtaa siihen, että tieliikenne saattaisi tässä voittaa. Yksi junayksikkö, jolla on 40, vaan vasta noin 60 rekkaa, jotka ajelevat kaupungeissamme. Tämä kuva näyttää meille, että tieliikenne kehittyy nopeimmiten ja raideliikenne ja alan markkinat ovat vakaalla tasolla. Minulla on muutama tähän liittyvä kysymys, jotka haluaisin esittää. on olemassa Euroopan komission suuntaviivoja, valkoinen kirja, joka käsittelee liikennettä. Ja yksi tavoitteista on se, että noin, tai ainakin 30 prosenttia tierahti liikenteestä siirrettäisiin raiteille, junaliikenteeseen, mutta tämä aiheuttaisi siis voimakkaita tai korkeita kustannuksia junaliikenteelle ja sillä on tällä hetkellä huono kilpailukyky. Junaliikenteen edistäminen, pitääkö sen olla niin kallista? On myös toinen kysymys. Ehkäpä on niin, että meidän pitäisi tässä kohtaa herättää yksittäisten jäsenvaltioiden kiinnostus ja ottaa nämä intressit huomioon. Kiitoksia huomiosta. Pahoittelen, että puhun niin pitkään. Kiitoksia. Kiitoksia. Viimeisenä, ja puhuna, viimeisenä puheena nyt Thomas Kallum kestävän ilmailun professori Manchesterin yliopistosta. Olkaa hyvä. Good afternoon. Thank you, Chair. Hyvää iltapäivää. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat siitä, että olette minut tänne kutsunut. Ja nyt halusin puhua ilmailumelusta. Kuten tiedämme, ilmaliikenne on tärkeä osa Euroopan taloudellista kehitystä ja lentokentät kasvavat Euroopassa kaikkialla, koska kysyntä kasvaa ja odotetaan, että kasvu jatkuu ja lisääntyy seuraavien vuosikymmenen ajan. Ilmailu vaikuttaa jo sen tuhansien elämään, jopa miljoonien ihmisten elämään aivan päivittäin. Ja ongelma on se, että ilmeisesti meluongelma on pahenemaan päin. Tämä vaikuttaa ihmisten terveyteen, ja elämänlaatuun. Ja ihmiset ovat herkempiä melun aiheuttamalle häiriölle kuin muun melun, muiden liikenteen alojen melulle. Ja tämä johtuu siitä, että kun ilma-alus lentää kodin yli, niin sitä joutuu pelkäämään, koska siinä on tietty riski, että asuu siinä tämän reitin alapuolella. Ja tämä nähdään silloin, kun on onnettomuuksia, niin ihmiset alkavat myös lentokenttien läheisyydessä valittamaan lisää, koska ollaan tietoisempia asiasta. Manchesterissa on tutkittu monta vuotta tätä asiaa ja on havaittu, että suuri osa Euroopan lentokentistä on sellaisia, että niihin kohdistuu rajoitteita melun takia. Ne esimerkiksi sulkevat toimintansa yöllä ja kun pyydetään lupia uusia kiitoratoja varten tai kenttiä terminaalia varten, niin melu on ykkösyynä olla antamatta näitä kasvulupia. Ja suurimmat lentokentät ovat tietysti ne, jotka ovat lähimpänä suurimpia väestömääriä. Vaikuttaa siltä, että meluongelma ei parane, vaan todennäköisesti se huononee vielä joidenkin lentokenttien ympäristössä, erityisesti niiden ympärillä, jotka kasvavat nopeasti, koska tämän toimialan kasvu ja lentokenttien kasvu on nopeampaa kuin tekniikan kehityksen eteneminen, eli yhä useampi joutuu kärsimään melusta ja tulee yhä enemmän näitä melutapahtumia. Mutta jos rakentaa uutta infrastruktuuria, kuten kiitotien, tai jos eh, ilmatilaa järjestellään uudella tavalla niin, että huomioidaan kapasiteettirajoitukset, niin sitten yhä useampi joutuu altistumaan melulle ja e, he ovat muita herkempiä nämä uudet ihmiset. Ja sitten on toinenkin ongelma, ihmisten suhtautumistapa muuttuu. Aikaisemmin hyväksyttävinä pidettävät tai pidetyt melutasot eivät enää sovi ihmisille, koska heidän elämänlaatunsa on parantunut ja odotukset ovat korkeammalla. Ja Euroopassa, kun demokratisointi etenee, ihmiset myös ilmaisevat vastalauseensa paljon tiukemmin ja kuuluvammin ja siksi lentokenttien kasvun, kasvun vastustaminen todennäköisesti tulee lisääntymään. Muut puhujat sanoivat, tai kertovat siitä, minkälaisia seurauksia melulle altistumista on. En lähde niitä toistamaan, mutta ilmeisesti tärkeänä tekijänä olivat vaikutukset terveyteen ja unihäiriöt, oppimishäiriöt kouluissa ja sitten suurelle osalle väestöä myös ärsyyntyneisyys siitä, että on tällaista jatkuvaa melua joka päivässä elämässä. Ja nimenomaan tämä ärsyttävä melu on se, joka johtaa protesteihin ja ilmailuliikenteen kasvun vastustamiseen. Tässä on siis kyseessä vaikutukset terveyteen, oppimiseen, nukkumiseen. Ja nämä korreloivat aika hyvin meloaltistumiselle. Mutta sitten tämä ärsyyntyminen, melusta. Siihen vaikuttavat myös tekijät, jotka eivät ole akustisia. Ja se värsyntymiskynnys on erilainen eri ihmisillä. Ja tämä juuri johtaa sitten ihmisten valituksiin ja vastustukseen. Näihin tekijöihin vaikuttaa myös tietty määrä tekijöitä, jotka eivät ole akustisia. Eli se häiritseekö melu vai ei, riippuu erilaista ei-akustista tekijöistä. Onko sitä enemmän sisällä vai ulkona? Elääkö ihminen maaseudulla vai kaupungissa? Maaseudulla on hiljaista. Tämä riippuu siitä, kuinka varakas on, omistaako oman kotinsa ja pelkääkö sitä onnettomuuksia vai pelkääkö sitä ehkä sitä, että ilmailumelu voi vaikuttaa talon hintaan ja vaikuttaa siltä, että ihmiset ovat huolestuneita tulevaisuudesta, sillä kymmenen viimeisen vuoden aikana meidän elämämme on kovasti muuttunut. Ihmiset miettivät tulevia kymmenen, kymmentä vuotta ja miettivät elämänlaatunsa silloin. Ja tähän vaikuttaa myös se, saako lentokentästä jotain hyötyä. Jos siellä on töissä, niin sitten sen voi hyväksyä. Jos siellä ei ole töissä, niin miksi ihmeessä pitäisi sietää myöskään tätä häiriötä? Ja tutkimukset osoittavat, että noin 30 prosenttia ärsytyksestä johtuu nimenomaan tästä melusta ja 30 prosenttia ei akustista tekijöistä ja 30 prosenttia on sitten tämä yksilöiden välinen ero. Kaikki tiedämme, että jotkut ovat hyvin herkkiä melulle ja toiset taas eivät. Eli tässä on nyt kaksi seikkaa. Pyrin tässä taulukossa vetämään yhteen. Yksi on altistuminen melulle ja toinen on ihmisten eh, vastaus tähän tilanteeseen. Yksi liittyy ehkä näiden lentokoneiden tyyppiin ja kuinka paljon niitä on ja mihin aikaan päivästä. Ja sitten on toisaalta tekijöitä, jotka liittyvät ei-akustisiin tekijöihin, siihen miten tämä koetaan. Ja sitten altistuminen melulle. Meillä on monitorointia ja mallien rakentamista, niin kuin aikaisemmin sanottiin. Ja sitten toisaalta kysytään ihmisten lähestymistapoja, tehdään kyselyitä eh, ja estetään suoria kysymyksiä ja katsotaan valituksia. Ja on selvää, että tässä on suuria eroja. Jos ajatellaan näitä valvontatapoja, niin Euroopassa ymmärretään, että on altistumiseroja ja lähestymistapaeroja. Ymmärretään, että on erilaisia suhtautumistapoja eri lentokenttien ympäristössä, on erilaisia elämänlaadun odotteita, erilaista varallisuutta, eli on jonkun verran joustoa siinä mielessä, että melun voidaan puuttua paikallisten melutoimintasuunnitelmien kautta, jotka pohjautuvat ne julkisen kuulemiseen ja pitää ottaa huomioon myös riidanratkaisumahdollisuudet, mutta on myös tehty selväksi, että tarvitaan rajat, jotta voidaan ihmisten terveyttä suojata ja heidän yöuntaan ja joissain maissa myös koulun käyntiä. Jos ajatellaan subsidiariteettiperiaatetta, niin asetuksessa halutaan edistää maankäytön suunnittelua, että voidaan ihmisiä suojella melulta, mutta tähän palaan hetken kuluttua. Ongelma on se, että lentokentät ovat paikkaan sidottuja. Ilma-alukset liikkuvat paikasta toiseen, mutta lentokentät jäävät paikoilleen ja siellä ne pysyvät ikiaisi aivan ikuisesti joissain paikoissa, kuten Münchenissä tai Atenassa, on sellaisia kokemuksia, että lentokenttä on siirretty, mutta ei ongelma kuitenkaan ratkea, sillä uuteen paikkaan tulee melua, eikä pitkällä aikavälillä saada myöskään teknistä ratkaisua, koska hiljaista ilmailusta ei pysty valmistamaan. Eli pitää nyt ottaa huomioon sellainen lähestymistapa, jossa on toisaalta altistuminen ja toisaalta suhtautumistapa. Me tarvitsemme tiettyjä rajoja, jotta voidaan ihmisten terveyttä ja koulutusta ja unta suojata. Näitä on erilaisia tapoja ja ne tässä luetteloin, mutta samanaikaisesti meidän on vaikuttaa ihmisten eh, lähestymistapoihin. Miljoonia euroa laitetaan siihen, että voidaan vähentää yhdellä desibellä lento koneen melua, mutta ihminen ei pysty edes havaitsemaan yhtä desibeliä. Tämä liittyy ainoastaan ICAON eh, lentokoneen sertifiointilainsäädäntöön tai sääntöihin. Eli nyt tarvitaan paljon parempia teknisiä ja operatiivisia parannuksia, jotta jotka yhteisöt voivat myös havaita ja kuulla, muuten ne eivät kannata. Me tarvitsemme lisää tutkimusta, jolla voidaan ymmärtää akustiset tekijät, joiden pohjalta jotka sitten vaikuttavat siihen, häiritseekö melu vai ei. Ja tarvitaan myös lentokenttien toimenpiteitä. Pitää, niiden pitää edistää melun sietoa sellaisilla alueilla, joissa siitä ei pääse eroon. Eli pitää antaa lisää tietoa melusta, on oltava melurajoja ja sanotaan ihmisille, että teitä tullaan suojaamaan, invest- on myös investoitava yhteisöihin ja annettava eh, yhteisölle syy sietää melua ja ääritilanteissa pitää maksaa korvauksia siitä, että ihmiset voivat muuttaa pois. Tämä on kaikki lentokenttien etujen mukaista, sillä ne ovat liiketoimijoita, jotka haluavat kasvaa. Ja minä haluaisinkin tässä kysyä, miten Euroopan unioni voi auttaa lentokenttiä ryhtymään näihin toimiin. Eli yhteenvetona me tarvitsemme rajat melulle altistumiselle, jotta voidaan saada terveyttä. Tarvitaan hyviä käytänteitä, jotta voidaan kompensoida kasvua ja on tutkittava ei-akustisia tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisten suhtautumiseen. Tarvitaan todellista yhteisön mukaan ottamista lentokenttien kehittämiseen ja lentokenttien on tehtävä niiden ympärillä sijaitsevista kaupungista sellaisia paikkoja, missä ihmiset todella haluavat asua. ja Ainoastaan tällä tavoin on mahdollista, että lentokentät kasvaisivat ja saadaan myös kestävää taloudellista kehitystä. Kiitos. Ja, vielen dank. Kiitos. Nämä ovat nyt vaativat neljä esitystä. Voimme testata kysymyksiä. Ensimmäiseksi Gesine Meissner. Ja, vielen dank. Kiitos. Tämä oli kiinnostava esityskokonaisuus ja tämä viimeinen juuri liittyi kysymyksiin, jotka halusin alun perin esittää. Nimittäin melu tasohan on hyvin, melu, melurasitus on hyvin subjektiivista, usein sitä on vaikea objektiivisesti mitata. Ja melu saaste, jota tässä sivusitte, onko se aina mitattu desibeleinä vai ihmisten kokemuksina? Nimittäin on todettu, että 70 prosenttia ihmisistä kärsii tiemelusta, vähemmän ehkä raidemelusta ja ilmaliikenteen melusta, mutta Mutta miten subjektiivista tämä on? Monet siis kärsivät melusta tai ilmoittavat kärsivänsä siitä, mutta onko se todellakin mitattua melua vai onko se vain ihmisten tunne, että he kärsivät melusta? Ja tästähän juuri on kyse. Olen usein kuullut esimerkiksi lentoyhtiöiltä, että kun on näitä ylilentokieltoja, ei saada – lentää asuinalueiden yli, koska ihmiset kärsivät melusta, vaikka sitten monilla alueilla tätä melua ei faktisesti ottaen kuulu tai kuuluu, mutta ei kuulu mitenkään liikaa, koska lentokoneet lentävät niin korkealla. Eli tämä on aika subjektiivista, eli tässä pitäisi ehkä jotenkin jotenkin kääntää tämä asia toisen päin, vaikka olen NLP-tekniikalla sanoa, että ilmamelu on hyvää, koska se tuo työpaikkoja, että asia nähtäisiin toisin päin. Miten näette tämän asian? Tämä on aina vaikea psykologisesti lähestyä ihmisiä. Sitten toinen kysymykseni. Äh, tässä 40 miljardia euroa tämä kustannus tuli esille että melusaaste maksaa 40 miljardia euroa Euroopassa vuosittain. No kuinka paljon tämä melun torjunta sitten maksaa? Näitä kustannuksia voitaisiin verrata toisiinsa. Ja sitten kolmas kysymys, miten tämä e-liikkuvuus voisi vähentää melua, jos ajatellaan, että voitaisiin sähköautoilla korvata tavallisia autoja? Kiitos sitten edustaja Lukashevska. Kiitoksia puheenjohtaja iloiten kuuntelin näitä teidän esityksiänne. Haluaisin kiittää professori Hestiä erityisesti siitä, että hän sanoi, että nämä komposiittijarrut äh, vähentävät melua. On sääli, että komissaari Bulcin edustajat eivät ole paikalla, sillä kun työskennellään lainsäädäntötoimia, niin toiminnan pitää perustua faktoihin, näyttöön eikä siihen, että tietyissä jäsenvaltioissa on tiettyjä ratkaisuja jo olemassa ja sitten, että ne siirretään suoraan toisiin jäsenvaltioihin ilman, että nämä tulokset äh, tulevat arvioiduksi tarkkaan, sillä sen myötä vapaat markkinat ja kilpailukyky kärsisi Totta kai, mikä sitten kierretään ovat melukysymykset, mikä on tämän päivän pääasiallinen kysymys. Kaikki puhujat sanoivat, että melu liittyy aina talouskehitykseen, eikä sitä voida erottaa siitä. Ja jos esimerkiksi raiteet ja tiet rakennetaan kauas taajamista ja siirretään sinne, niin sitten melu ei ole niin rasittavaa kuin jos se kulkisi, ne kulkisivat kaupunkien läpi. Valiokunnassa me olemme usein keskustelleet siitä, että tieliikenne pitäisi siirtää jun, raiteille kiskoille. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, joista usein puhutaan. Ja uskon arvon puheenjohtaja, että direktiivit ja muut toimit, niissä pitää käyttää maalaisjärkeä ja niissä pitää ottaa huomioon myös talouskehitys, myös jos maalaistan kysymyksiä siitä, miten meillä aiheuttaa ihmisten terveyteen. Ei voi olla niin, että että tulee olemaan ratkaisu, jossa asiantuntijoita ei kuulla tarkkaan. Danke sehr. Kiitos. Minullakin on pari kysymystä vielä. Luin mielenkiintoisen lehtiartikkelin tuossa äskettäin, eli että tieliikenne melu. Siinäkin manipuloidaan tyyppihyväksynnän osalta. Autot eivät saa olla melko kuin 74 desibeliä ja moottoripyörät 80 desibeliä. Nämä raja-arvot, niitä kuitenkin samalla tavoin kuin Dieselgate-skandaalissa, ne täyttyvät nämä raja-arvot vain tutkimustesteissä ja autot eivät sitten, no, autot ovat sitten siis yhtäkkiä teillä paljon äänekkäämpi Mercedes 11 desibeliä, äänekkäämpi BMW 72 desibeliä, se oli neljä kertaa äänekkäämpi kuin testeissä ja Ducati oli kolme kertaa äänekkäämpi, mistä tämä johtuu. On myös temppu, tekninen järjestelmä, tietyissä tilanteissa se, men, se menee pois päältä, jolloin tämä melu sitten muuttuu. Väitetään, että teollisuuden toimijat että se on laillista. Kysymykseni kuuluu, oletteko kuulleet tästä? mitä tätä vastaan voi tehdä, ja komissio, mitä se tulee jatkossa tekemään, jotta ei ole tällaista meluskandaalia, niin kuin dieselin osalta sitten melujen lähde. Se on totta kai ratkaisevaa. Siinäkin hinta on selvä. Tätä transferpalaisia verkkoja noin 12 miljardia euroa tullaan käyttämään melun suojelutoimiin. Jos 20 prosenttia tavaravaunuista koko Euroopassa vain Euroopan järjestetään järkevästi. Jos niitä vastaan uskitellaan 1,5 miljardia euroa, saadaan vähemmän meluisia vaunuja ei säästetä useita miljardia, mutta tämä tulee tapahtumaan. Tsekeissä ja muuallakin tätä muutosta on nähty, enkä haluakaan istua junassa, joka oli jo meluissa ja tietyillä aloilla on tällaisia meluvallat, ovat 6 metriä korkeita sanon, että tulee Berliinistä ja oli tämä Verni muurikalle 3 metriä 60, mutta jos on 6 metriä korkeita melumuureja, niin se on hullua, investoimme valtavasti siihen, mutta emme melun lähteessä ja tekniset ratkaisut, sekin on huomattu, että teollisuus siirtyy Japaniin, Sinne, siis teollisuus teollisuus toimittaa Japaniin hiljaisempia junia kuin Japaniin. Tämä ei ole tekninen ongelma, vaan poliittinen tahto puuttuu, koska siellä on tiukempaa lainsäädäntöä kuin Euroopassa. Tehkäämme sitten heidän normiensa mukaan. Tämä sama kuin mitä päästömitys olimme USAssa. Siellä on suoriuduttu paremmin, vaikka petkutustakin tapahtui, eli mahdollisuuksia on. Sveitsiläiset ovat jo niin pitkällä, sanot, että vuodesta 2020 lähtien se on kiellettyä. Ja jos Puolan teollisuus valmistaa tarva, tavaravaunuja ja Rotterdamin Genovan käytävän tärkein, jos siellä halutaan toimia, niin pitää sitten rakentaa vähemmän meluisia vaunuja. Tästähän herra Hestkin puhui. EU olemme pitkään taistelleet ja tavaravaunujen asentamisia varten on annettu useita miljardia käyttöön ja sitä voidaan tukea eurooppalaisin varoin 20 prosenttisesti. Tämä oli läpimurto. Taistelimme pitkään, mutta rahaa tuli tietyistä maista, mutta jotkut eivät sitä ota vastaan. Mahdollisuuksia siis on, jolla voidaan lisätä kilpailukykyä. Se olisi oikea ratkaisu. Muistaisin siitä, miten melua huomataan Saksassa oli valitus, koska asukas valitti siitä, että keskipäivisin Lapset leikkipaikalla aiheuttavat melua ja yhdestä kolmeen iltapäivällä tämä henkilö sitten halusi sulkea leikkipaikan, jotta eivät lapset tahtoisi melua, mutta onneksi tämä ei mennyt läpi. Mutta jos se on meidän ongelmamme ja emme ota huomioon tieliikennettä, ilmaliikennettä ja kiskoliikennettä, niin no melua, niin sitten en tiedä mihin ollaan menossa lopuksi. Puhuttiin sitä, että Puolassa tämä on seitsemän kertaa niin kallista, jos junat saneerattaisiin ja perusteltaisiin tämä ei päädemillä on eri tietoja, mutta miksi näin on? Puolassa tuskin on mitään tietulla ja Euroopassa on todettu, että jokaisen veturin pitää maksaa tietty maksu per kilometri. Jos tie on kieltävästi halpa ja raide kieltävästi kallis, niin junilla ei ole mitään mahdollisuuksia. Ja meillä on kyllä eurooppalaista lainsäädäntöä, melusäännöksiä, joita voitaisiin pohtia. Tämä on ympäristökannustin saneerata. Tähän suuntaan pitäisi mennä. Jos on tahtoa, niin onnistumme ratkaisemaan meluongelman. Sitten on vähemmän valituksia myös ihmisiltä, jos ajatellaan juna- tai tieliikennettä. Sieltä olkaa hyvä. Ja tylko odpowiadając na pytanie przewodniczącego, skąd takie duże... Niin, ihan lyhyesti haluaisin vastata puheenjohtajan kysymykseen, minkä takia kustannukset ovat niin korkeat. Meillä on erilaisia rengastyyppejä ähm, Euroopassa käytössä ja niitä pitää sitten äh, muuttaa, jos otetaan käyttöön komposiittijarruja tai näitä monoblokkipyöriä ottaa sitten käyttöön. Ja kyllä minä ymmärrän, että jos meidän pitää uusia kalustoa, mutta jos nyt pitää yhtäkkiä nämä renkaat vaihtaa, vaikka ne ovat vain vuoden pari vanhoja vain sen takia, että rakennetaan uudet komposiittijarrut, niin tämä on kyllä ihan järjetöntä. Niin, että tässä nyt pakolla pitäisi kaikki vaihtaa uusiksi. Selvä. Tähän on vastaus, mutta tämä on puhuttu siitä, että nämä L-pilarit puolittavat melunsulosta, mutta Suomessa ja Ruotsissa näin ei voi käydä, koska se on sitten vaarallista. Tätä kysymystä pitäisi myös pohtia. Asiantuntijat varmasti vastaavat tähän. Aloitetaan nyt, kuten aloitettiin. Herra Eberle. Kiitos eh, ensimmäisen kysymyksen. Niin melua mitataan fysiikan avulla, mutta siis eh, ääntä mitataan fyysisesti, mutta melu on vain se, miten asiat havaitaan. Ja tämä rasitus sitten vuosien myötä, ajan myötä kertyy, jos ajatellaan tieliikennemelua tai junaliikennemelua. Useita kyselyitä on tässä suoritettu, että jos on 60 desibeliä, niin X prosenttia ihmisistä kärsii. Mikä on siirrettävää. No se on sitten toinen kysymys. Ja muut, meillä on vaikutukset eivät ole subjektiivisia, ne riippuvat fysiikkaan. Esimerkiksi tietyt raja-arvot muissa liittyvät unihäiriöihin, viestintähäiriöihin, sydäninfarktiriskin lisääntyminen. Tämä on fysiikkaa, sitä voidaan mitata. Sitten kysymys tehokkaista toimenpiteistä. No, että jos ei tehdä mitään, meillä on vastaan, se maksaa useita miljardeja – Saksassa ja Euroopassa, mitkä ovat tehokkaimmat metodit. No yksinkertaistettuna voi sanoa, että mitä aikaisemmin meluongelma tunnistetaan, sitä halvempaa suunnittelussa. Tieliikennemelu muun muassa, no spontaanissa tuovat mieleen kaksi toimenpidettä, pääongelmat ovat kaupungin sisäinen liikenne. Siellä on yksi toimenpide, jossa on se, että voidaan laskea nopeusrajoituksia. Rannan pfalzin osavaltiossa on pilottihankkeita ollut, jossa aihtiin tämä 30 nopeusrajoitus. Toimenpide ei maksa melkein mitään ja se tuo sen, että melu lähes puolittuu yli 3 desibeliä ja sen myötä näitä raja-arvoja saadaan laskettua, jotka öisin aiheuttavat heräämisiä, toinen pidävät ne, että viime vuosina on ollut hyviä kehityssuuntia, joita voidaan nyt käyttää. Siinäkin voidaan sanoa, että melu puolittuu 2,3 desibeliä ja kulut ovat alaiset. Eli jos näitä meluvalleja astetaan, niin kulut ovat hyvin alhaiset. Sitten sähköinen liikkuvuus, e-mobiliteetti, noissa sanotaan, että äänet aiheutuvat teistä, renkaiden äänistä, no taimen ulkopuolella, sehän on se suurin vaikuttaja, eli sähkön liikkuvuus ei lähinnä. Vähän meillä on no ehkä, jos ajatellaan rekkoja, jossa moottoritahat ovat suuntamilua. No, taajamissa tilanne on toisenlainen, siellä vaikutuksia on, mutta jotta sähköinen liikkuvuus laskisi melua, tarvitaan muitakin muutoksia. Mitalaisempi nopeus siis, sitä tärkeämpää on sähköinen liikkuvuus. Sitten moottorineuvojen nämä mittaukset ja rajarvot, niin onko siinä ollut huijauksia, No kyllä niitä edelleenkin on ollut. Realiteetti ei siis vastaa testituloksia. Tässäkin vetoan komissioon. Kun 1.20. siinä pitäisi nämä porsareet tukkia, sillä harvat melukkaat autot ja moottorit, ne ajoneuvot tässä autot melua. Kiitos. Seuraavaksi Markus Hecht. Sorry, sorry. Zur Lärmbelästigung, die 55... Niin, 55 Dezibeliä meillä haittaa, niin se on raja-arvo, joka on jo melko voimakkaassa. Se aiheuttaa tiettyjä reaktioita kansallisissa, mutta huomattiin 30 desibeliä on tämä raja-arvon alapuolella. Eli jos on tätä raja-arvoa, niin hyvin nopeasti voidaan ottaa tuloksia. Ja jos Tämä keskustelu on tärkeä, mutta pitäisi pitäytyä tässä 50 desibelissä, jos halutaan menestyä. Jos halutaan viivyttää, niin sitten otetaan muita keskusteluja, mitä tulee kustannuksiin. Kustannukset ovat kompetenssikysymys ja melun kustannukset. Niin no ilma lentoalalla, jos suunnitellaan lentokoneen valmistusten on viisi arvoa, jolla rakennetaan istunpaikkojen määrä, koko, kerosiinin käyttö per kilometrin melu ja kustannukset. Kustannukset ovat alussa selvät ja sitten melu pitää täyttyä tuossa suhteessa ja raideliikenteessä voi tehdä samoin. Oli tämä Puolankin esimerkki, että jos käytetään junia niin kuin aikaisemminkin, no viimeisen 15 vuoden aikana olen menettänyt 5 prosenttia markkinoista. Voin vielä mennä taaksepäin, mutta voin myös tehdä innovaatioita, jotka tuovat lisää markkinoita esimerkiksi. Tällaiset jarrut tavaravaunoissa alkavat vaikuttamaan 50 eurosta lähtien ja sitten meluongelma on ratkaistu. Oletan kuitenkin, että vaunut Puolassa kulkevat 240 000 kilometriä vuodessa, silloin nämä jarrut eivät tule kyseeseen, joten pitää löytää kunnon vallankumous, jotta voidaan olla kilpailukykyinen toimija, taistan toinen ongelma Puolassa, rekuperatiiviset jarrut, sellaista ei ole, se katastrofi, mutta johtaa totta kai suuri rasituksen jarruissa. Tsekeillä on samantyyppinen järjestelmä käytössään, ja he ovat nyt muuttamassa tätä, että voivat jarruista ottaa käyttöön energiaa, joten tätä pitää ottaa suuremmassa kuvassa, jos ajatellaan vain kustannuksia, niin no, ei päästä ikinä vähentämään melua, eli tiivistettynä tämä melujen vähentää, no kustannustasot jopa laskea pitkällä tähtäimellä, ei pidä ajatella asioita erillisesti sti. Sitten näiden jarrujen käyttäytyminen taglosuhteissa. No, eri jarrulla on totta kai omat ominaispiirteensä. Eri nopeuksissa ne toimivat eri tavoin. Dieselveturit kuluvat usein hitaissa nopeuksissa, mutta jos sitten sanotaan junaliikenteessä, että haluttaisiin, että kaikki ajoneuvoja käsitellään samalla tavoin, niin sitten epäonnistutaan. Eli pitää ottaa huomioon fysiikka ja jos on dieselmoottori, niin siinä pitää käyttää KLL jarruja. Tarvitaan eri toimenpiteitä kuin muissa jarruissa, sillä jarrukapasiteetti on täysin toisenlainen. Siinä ongelma piilee. Pitää katsoa tarkemmin. Ja Finland und Sweden ist... Suomi ja Ruotsi, no en tunne. Tai siis tunnen tilanteen hyvin Suomessa, Pohjois-Suomessa ei ole tällaista sähköistämistä. Hei, suht heikot dieselveturit, raskaita junia, jarrukapasiteetti näillä vaunulla on melko huono. Ja sitten on tilanne, että se toimii eri jarruilla eri tavoin. Mutta tässä on eri kitkaominaisuuksia muun muassa. Minun pitää katsoa tarkemmin positiivinen esimerkki. Venäjän junat 60 vuotta jo. Niillä on ollut tällaisia jarruja, joita Suomessa varmaan myös käytetään, mutta Venäjän jarrumääräykset ovat toisenlaiset. Sweden weiß ich nicht. Ruotsista en tiedä. Ei siitä sen enempää, mutta Suomen osalta ratkaisu voisi olla tässä. No niin, no. Siihen varmasti päästään. Nyt Vitol Kroll. Nie chciałbym tutaj, żebyście Państwo odnieśli wrażenie, że Polska... Niin, en haluaisi, että teille tulee se vaikutelma, että Puola ei tekisi mitään, että Puola ei mitenkään torjuisi melua päinvastoin. Kaikki uudet tiet varustetaan asianmukaisilla komposiitti, komposiittielementeillä, jotka pitävät melutason alhaisena. Ongelma on pikemminkin rahoituslähteiden puolella, nimittäin nämä hankkeet ovat aika mittavia ja rahoitusta on vaikea löytää. Rahoittaako EU nyt ainoastaan näiden jarrujen vaihtamisoperaatio, mutta ei pyörien vaihtamisoperaatiota? Jos ajatellaan tätä TSI, säädöstöä että sitä sovellettaisiin uus, uuteen, uuteen tiestöön, niin silloin tämä kustannus oli, olisi 89 miljoonaa euroa per vuosi. Ja tuolloin, jos näin toimittaisiin, niin silloin rautatieliikenne olisi meillä asianmukaisella tasolla vuoteen 2020 mennessä. Sitten jos ajatellaan Puolan suurimman alan yrityksen voittoa, niin se on yli 7 miljoonaa euroa vuodessa. Ja haluaisin vielä mainita yhden asian. Me torjumme melua, mutta rahoitusvälineet, joita meillä on käytössämme, ovat rajalliset. Ja raideliikenteen kilpailukyky heikkenee. Ja kuten sanottu, on olemassa pelko, että tieliikenne tässä nyt jyrää raideliikenteen yli meillä. Ja sitten Callum Thomas. Thank you, I'll return to... Kiitos. Palaan tähän ärsyttävyyteen. Bukarestin lentokentän lähistöllä pidettiin tapaaminen paikallisten asukkaiden kanssa. Ja minä olin siellä paikalla. Tämä oli ennen kuin Bulgaria tuli mukaan EU-hun. Ja ihmiset olivat tyytyväisiä lentokentään sanoivat, että näin on yhteydessä muuhun maailmaan ja niin poispäin. Ja viisi vuotta myöhemmin heistä on tullut tällaisia eurooppalaisia, vaikka lentokoneet olisivat, olivat hiljaisempia, niin he valittivat melusta. Meidän pitää ymmärtää tämä suhde, sillä kun teemme päätöksiä, siitä, että hyväksytään joku uusi kiitorata tai että joku lentokenttä saa kasvaa, niin meidän on kyettävä oikein tasapainottamaan se taloudellinen hyöty, mitä kaupunki ja alue kentästä saa. Ja toisaalta alueen väestön huolet. En nyt viittaa siis terve, heidän terveytensä, vaan siihen, kuinka paljon tämä se heitä ärsyttää, koska jotkut valittavat kovaäänistä ja toiset ovat aika tyytyväisiä. En kyllä tiedä, miten tässä tämä tasapaino voidaan saada aikaiseksi, jotta voidaan tehdä kestäviä päätöksiä. Kiitos. Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu, mielenkiintoisia esityksiä, kysymyksiä ja vastauksia. Näin ollen tämä aihe on nyt käsitelty. Tulemme sitä käsittelemään jatkossakin, sillä monet liikenteen harjoittajat omaavat turvallisuuden, vain jos torjuvat melua, jos tulee hyväksyttävä teknisiä ratkaisuja on useita. Uskon, että pääasiassa tässä tarvitaan poliittista tahtoa, totta kai. No, jos on kyse rahoituksesta. No, puhuin tästä näistä tiemaksuista, että miksi niitä on teillä, mutta ei raiteilla sitä voitaisiin rahoittaa. Tästä on kokemuksia Saksassa, mitä vuosittain saadaan tiemaksuista. No, Puolassa tämä ehkä olisi samalla tapaa toimiva, mutta silloin nämä 29 miljoonaa euroa saataisiin helposti. Monia muitakin ehdotuksia, joten älkäämme katsoko vain melua hieman laajemmaltikin, sitten ratkaisemme ongelman, sillä haluamme varmistaa liikkuvuuden tulevaisuuden, mutta myös suojella ilmastoa ja ihmisten terveyttä. Näin ollen tämä aihe on käsitelty loppuun tämän osalta. Kiitos vielä. Jatkamme kohta. Bericht, May I ask you to sit down or leave the room? Voisitteko joko istuutua tänne tai sitten lähteä tästä salista, koska meillä on tässä vielä keskusteltavaa. bevor wir mit dem letzten tagesordnungspunkt anfangen Ennen kuin aloitamme viimeisen esityslistan kohdan käsittelyn, ottaisin esille pari muuta asiaa. Täällä on Levente Bolsak paikalla. Hän on tänään viimeisessä istunnossaan. Hän on neljä vuotta ollut täällä, tehnyt erittäin hyvää työtä. Ja nyt tosiaan neljä vuotta on kulunut kuin siivillä ja hän jättää meidät. Tätä on vaikea uskoa. Haluaisin nyt kuitenkin kiittää sinua hyvästä ja erittäin ammattimaisesta yhteistyöstä. Meillä on ollut myös oikein hauskaa. Valitettavasti tämä yhteistyö ei enää jatku ja toivotan sinulle onnea ja menestystä tuleviin haasteisiin ja toivottavasti tapaamme vielä joskus. Is Yeah, but thanks a lot. Kiitos. Niin, tämä voi olla myös virhe tietysti. Sitten meillä on Luke Willems ja Jan Molema. Luke Willems on Benelux-maiden tällainen varapääsihteeri sitten. Jan Molema on sisämarkkinaosaston johtaja Benelux-maista. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja kutsusta. On kunnia tulla tänne liikennevaliokuntaan. Olemme täällä esittelemässä teille rahtiliikennekuljetusraportimme tuloksista löysimme hyviä faktoja tutkimuksemme myötä ja halusimme jakaa tiedot kanssanne, joten sisältö sisällysluettelo ikään kuin, no lyhyt alustus Benelux unioniin, se on olemassa. Sitten puhumme siitä, miten tärkeää liikenne on Benelux-maille. Sitten tämän kertomuksemme tuloksia ja sitten katsotaan tulevaisuuteen, mitä tullaan tekemään jatkossa ja sitten päätelmiä. Ensinnäkin Benelux on erilainen alueisen yhteistyön laboratorio Euroopassa – ja seuraava kalvo. Niin. Olemme hallitusten välinen järjestö. Nämä kolmen valtion välillä Belgia, Alankomaat, Luxemburg edistämme alueellista yhteistyötä. Se on päätoimintamme. Ja siinä olemme hyviä, kun ajatellaan viimeiset 70 vuotta olemme edistäneet kansalaisten ja teollisuuden asemaa valmissa maassa. Ei nyt mene yksityiskohtiin, mutta hankkeet kuten Schengen on luotu benelux tasolla, sitten Ranska, Saksa sun muut ovat laajentaneet sen, tiedätte tämän taustan. 2012 hallitukset päättivät perustaa uuden Benelux-unionin perussopimuksen. Ja tämä uusi sopimus perustuu myös yhteistyön on kolme maan välille. Ensimmäinen tavoite Benelux-yhteistyölle on syventää yhteistyötä kolmen valtion välillä. Toiseksi edistetään sitä Björnen roolia, jota valtiollamme on Euroopassa, joka kehittyy. Uuden sopimuksen myötä Venäjän valtuudet eivät ole enää taloudellisia, ja liittyy sisämarkkinoiden täydentämiseen nyt äh, myös turvallisuus ja kestävä kehitys tutkimuksessa katsotuiksi ja pitää korostaa myös, että meillä on viisi toimielintä tärkein. On ministerikomitea, se kokoontuu joulukuussa, jossa käsitellään vuosittaisia asioista. Olemme hyvin aktiivisia liikennealalla. Alueen yhteistyö on tärkein, jotta vaistetaan sisämarkkinoita kolme maatamme aikoo kehittää Beneluxia logistisena keskuksena, porttina Eurooppaan. Läsnä muun muassa suuria satamia ja lentokenttiä. Yksi asia, jonka haluan mainita tässä alustuksessa, jota haluan korostaa. Beneluxin parhaiten pidetty salai, on Euroopan parhaiten pidetty salaisuus Euroopassa artikla 350 EU perussopimuksessa, joka sanoi, että Benelux-maat saavat mennä pidemmälle kehitellessään sisämarkkinoitaan kuin EU ilman, että muiden jäsenvaltioiden pakko tätä soveltaa. Säännöksellä on suuria hyötyjä Beneluxille – Kyse on toimenpiteistä, jotka eivät saa tukea muissa jäsenvaltioissa. Siitä huolimatta me voimme testata näitä asioita esimerkiksi. Ja tämä on alustuksen lopun siis, että on vapaata kabotaasia venelux maissa vaikka muualla EU-ssa siihen liittyy tiettyjä ehtoja. Rekat voivat kuljettaa 4 tonnia venelux maissa 4 tonnia enemmän kuin muualla, mikä on yksityiskohtaa ehkä, mutta kuitenkin 10 prosenttia lisää tehokkuutta liikennealalla 2014 entinen ministerikomitean varapuheenjohtaja Timmermans sanoi, tai allekirjoitusopimuksen joiden myötä rekat voivat vapaasti ylittää rajoja. Ja viime vuoden lopulla ministerikomitea allekirjoitti päätöksen, myötä voidaan pitempiä rekkoja lähettää Belgian ja alkomaiden välille. Ja tämä hyödyttää teollisuutta. Nyt on hienoa, että voimme esitellä tutkimuksemme teille. Tämä ministerikomiteamme päätös tutkia rahtiliikennettä ja antaa siitä lukuja, joten nyt annan puheenvuoron Jan molemmalle, joka vastaa sisämarkkinoista. Hän esittelee tutkimuksen tulokset. Yes, this works. Um, thank you. Uh... No niin, kiitos Lyk. Ja tosiaan voin esitellä tämän raportin ensimmäiset löydökset. Todellakin liikenneala on aivan olennaista ei ainoastaan Benelux-maille, vaan koko Euroopan sisämarkkinoille. Ja tämä ilmenee todella hyvin tästä seuraavasta kuvasta, jossa nähdään Euroopan lämpökartta. Tämä kertoo meille useampiakin asioita, mutta nostaisin esille muutaman jutun. Tässä on paljon punaista tuossa Benelux-maiden kohdalla, mikä osoittaa, että on paljon liikennettä pienellä maantieteellisellä alueella. Se osoittaa myös ne keskeisimmät liikennealueet. Ja nämä menevät hyvin yksiin, kun ajatellaan niitä alueita, joille ulkomaiset sijoittajat haluavat investoida. No minkä takia me teimme sitten tutkimuksen tavaravirroista Euroopasta. Euroopassa tähän on useampikin syy. Ensiksi jäsenvaltiot tai siis Benelux-maiden jäsenet halusivat tätä tietoa ja myös alueet Belgiassa ovat huomanneet, että alueet innovoivat ja kehittyvät nopeammin kuin sääntely pysyy perässä. Tässä viittaan ehkä juuri EU-lainsäädäntöön. Tavaravirrat liikkuvat nopeasti, tavarat vaihtavat omistajaa nopeasti, uusia liikennemuotoja tulee käyttöön. Säädöstöä ei ole vielä laadittu kaiken tämän hallinnoimiseksi. Ja tietysti kun kasvetaan niin aina pitää toimia sitten faktoihin perustuvalla tavalla. Me tarvitsimme tosi tietoa tavaravirroista Benelux-maissa ja lähiympäristössä, naapurimaissa, ja sen takia teimme tämän tutkimuksen. Jos nyt katson tutkimuksen ensimmäisiä löydöksiä, niin voidaan todeta, että jos ajatellaan eurooppalaista toimintaympäristöä, niin Benelux on tietysti pieni. Se on vain 1,7 prosenttia maantieteellisestä alueesta, mutta sitten jos tarkastellaan Benelux-maiden merkitystä tavaravirtojen näkökulmasta ja katsotaan, minkälaisen osan bruttokansantuotteista ne muut muodostavat, niin se onkin sitten yhtäkkiä kolminkertainen 7,9 prosenttia. No mitä hyvä liikkuvuus merkitsee Euroopan liikenneympäristölle, niin tuossa oikealla näette sisävesiliikenteen, sisävelirahtauksen, niin 70 prosenttia Euroopan sisävesirahtiliikenteestä menee Benelux-maiden kautta. Tämä on merkittävä luku ja me olemme ikään kuin elävä laboratorio. Me voimme Benelux-maissa luoda uusia innovaatioita tälle alalle, kehittää sitä. Ja sisävesi liikenteessä voidaan todellakin ratkaista suurin osa Euroopan ongelmista, jos keskitytään nimenomaan Benelux-maihin. Sitten pari muuta kiinnostavaa lukutietoa. Myös 24 prosenttia lentorahdista menee Benelux-maiden kautta. Se on suuri osa. Ja myös Merikuljetuksista 20 prosenttia EUn kokonaiskuljetuksista kulkee Benelux-maiden kautta. Ja tässä on paljon kiinnostavia asioita ja sen takia halusimme jakaa nämä tiedot eurooppalaisten kumppaniemme kanssa. Ja sitten jos tarkastellaan raportin tuloksia vielä tässä ajatellaan nyt asiaa Euroopan näkökulmasta kokonaisuudessaan, meidän täytyy tietää, missä tavaravirrat kulkevat, mitä rajoja ylitetään ja niin edelleen. Ja yksi kiinnostava löydös oli se, että jos tarkastellaan tieliikennettä, niin huomasimme, että 76 prosenttia Euroopan tieliikenteestä – joka alkaa Benelux-maasta, niin voi ylittää rajan tuossa välillä, mutta se pysyy kuitenkin Benelux-alueella. Ja tämä oli mielenkiintoinen tieto lainsäätäjille, joten on syytä päästä eroon kaikista raja-aidoista Benelux-maiden sisällä, kun liikenne on siellä niin tiheää. Ja sitten vielä näistä tuloksista. Kaikkia tuloksia en tietenkään voi teille tänään kertoa. Me olemme yksi top kymmenestä maasta maailmassa, kun ajatellaan näitä, tätä logistiikka-alaa ja nämä Saksan ohella, Ranskan ohella sitten aina jakavat nämä ykkössijat. Saksa on aina ollut ykkösenä vuodesta 2014. Ja ei ole mikään ihme, että, että Benelux-maat ovat tässä kärkisijoilla, kun puhutaan logistiikasta ja liikenteestä. Ja se on tietysti ihan selvä, olemme pieniä, tiheästi asuttuja maita. Ja suuri haaste on nimenomaan se, että miten voidaan pitää yllä toimivaa järjestelmää, kun tavaravirrat koko ajan kasvavat. Näyttää siltä, että tavaravirrat kasvavat jopa kaksin tai kolminkertaisiksi vuoteen 2030 mennessä ja me haluamme pysyä näillä kärkisijoilla. Ja miten me sitten käytämme näitä tutkimuksen tuloksia. Niitä käytetään tietysti osana tarjouskilpailuita ja sitten ensi viikolla meillä on jo tällainen Benelux-konferenssi, jossa puhutaan kumppaneidemme kanssa tämän tuloksen, tulosten hyödyntämisestä ja sitten käytämme niitä pilottiprojektien raaka-aineena. Meillä on paljonkin pilottiprojekteja esimerkiksi juuri liikennealalla tai tieliikenteessä ja sitten pyrimme vahvistamaan näitä sopimuksia, joita on jo paljon, siis keskinäisiä sopimuksia Benelux-maissa, mutta pyrimme niitä laajentamaan. Ja sitten käymme asiasta hyvää keskustelua ministeriöissämme ja nämä asiat saattavat sitten osoittautua niin toimiviksi, että niitä laajennetaan muuallekin Eurooppaan. Meillä on paljon haasteita, jotka ovat samankaltaisia kuin muuallakin Euroopassa. Tietysti nämäkin tulivat ilmi tässä raportissa. Olemme huomanneet, että tavaravirrat aiheuttavat liikenneruuhkia. Se on tietysti väistämätöntä. Monet meistä kärsivät näistä joka päivä. Isojen satamien liepeillä, isojen kaupunkien liepeillä on pahoja liikenneruuhkia. Meidän täytyy jotenkin keksiä uusia liikennemuotoja tai niiden yhdistelmiä. Sitten kestävyystavoitteet ovat vielä kaukana. Meidän täytyy jollain tavalla pyrkiä saavuttamaan kestävyystavoitteemme. Sitten liikenteen digitalisointi ja älyliikenne. Nämä ovat tulevaisuuden asioita ja ne saattavat hyvinkin olla osa ongelman ratkaisua, kun ajatellaan tätä ruuhkautumista ja muuta. Kyse ei ehkä ole niinkään siitä, että luodaan uusia liikenneväyliä, vaan käytetään pikemminkin älykkäämpiä järjestelmiä, jotta voimme kapasiteettia hyödyntää täysimääräisesti. Ja sitten tietysti yhteen toimivat liikennejärjestelmät. Jokin vuosi sitten kukaan ei vielä miettinyt, että lennokeita voitaisiin käyttää apuna liikenteessä ja sitten tietysti verkkokauppa on kasvanut, se vähentää tavaravirtoja ja niin edelleen. Sitten Muutama hyvä uutinen vielä tähän loppuun. Tässä huomataan, että liikenteen päästöt ovat vakiintuneet ja jopa menossa alaspäin nyt viime vuosien aikana. Toisaalta pitää muistaa, että liikennevolyymit kasvavat, joten se ei paljon auta, että yksikköpäästöt vähenevät. Ja sitten tässä vielä kaksi suurta satamaa Rotterdamissa ja Antwerpenissä tietoja noista niin tässä 235 miljoonaa tonnia on nyt tuo rahtimäärä ja se kasvanee noin 400 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä ja tämäkin on aika varovainen arvio. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että Rotterdamin alueelle pitää näitä multimodaalisia järjestelmiä jotenkin kehittää. Rotterdamin alueella ja tässä näkyy nämä liikennemuotojen kehitykset tai oletetut kehitykset vuoteen 2030 mennessä, joten täytyy miettiä, miten tämä siirtymä meriteiltä tai vesiteiltä tieliikenteeseen sujuu ja sitten toisaalta pitää pyrkiä edistämään raideliikennettä. Muutama alustava yhteenveto huomio tässä vielä. Me olemme todellakin elävä liikennepolitiikan laboratorio Euroopassa. Aina kun tulee jonkinlaisia innovatiivisia ideoita, niin, niin me olemme kärppänä paikalla ja me haluamme kerätä näitä hyviä kokemuksia ja jakaa niitä. Myös silloin, kun joku asia osoittautuu epäonnistuneeksi, haluamme edetä nopeasti, haluamme edistää EUn päätöksentekoa ja voidaan myös hyödyntää tätä innovaatioalustana monella tavalla. Jos on paljon pieniä maita, kuten esimerkiksi Benelux-maissa, niin silloin on hyvä, jos, jos tulkitaan EU-säädöksiä esimerkiksi samalla tavalla. Tämä yhtenäistäminen etenee edelleen. Ja todellakin menestyksekäs Benelux-yhteistyö pitää Euroopan liikkeessä. Tämä on hyvä loppu lausunto tähän ja näillä sanoilla haluaisin kiittää puheenjohtajaa minulle suodusta puheajasta. Odotan mielenkiinnolla keskustelua. Kiitos ja nyt sitten voidaan aloittaa keskustelu. Oh. Josh <laughs> eh, Bach. Voorzitter, dank u wel. Ik, ik zat even naar... Kiitos puheenjohtaja. Minä todellakin katsoin George Bachin suuntaan, koska hän on se, joka loi tämän ajatuksen. Eli hän on koko tämän esitellyn tutkimuksen takana oleva henkilö. Minä olen kiitollinen tästä, minä olen vähän panetun tähän asiaan ja se, mikä tässä on tällainen kattavas lähestymistapa, on aika lailla selvä. Eli Kyseessä on katsaus koko Euroopan liikennejärjestelyihin. Meillä on Itämeren reitti ja on selvää, että jos Beneluxissa asuu, niin on tärkeää pystyä siellä matkustelemaan edes takaisin päivittäin. Tämän pohjalta voimme aika hyvin ymmärtää, mitä tuolla päin tapahtuu. Mutta muutama kysymys tähän liittyen, sillä tässä ikään kuin puhutaan Rainland westfalenin esimerkistä ja kyseessä on ikään kuin neljäs epävirellinen Beneluxin osio. Miten tässä nyt käy? Otetaanko se mukaan? Ei tietysti periaatteessa, mutta käytännössä kuitenkin, onko tämä tärkeällä sijalla tämä alue tuon seudun kuljetuksissa ja liikennejärjestelyissä? Ja sitten toinen kysymys, jos ajatellaan tietulleja, sillä Belgian hallituksella on juuri käyttöön otettu tietullijärjestelmä ja he sanoivat, että he ovat toimineet paljon älykkäämmin kuin Saksan hallitus älykkäämmin siksi, että se on paljon tehokkaampi. Ehkä me voisimme miettiä uudelleen Alankomaiden politiikkaa, sillä Belgian lähestymistapa tuo parempia tuloksia kuin ne toimet, joihin on ryhdytty Alankomaissa. Tänään äänestimme Henriken omaloite lausunnosta ja siellä puhutti näistä kevyistä ajoneuvoista, jotka ovat tärkeällä sijalla Euroopan lainsäädännössä. Me pyysimme, että komissio antaisi meille lukuja, jotta voisimme tietää enemmän näistä ajoneuvoista. En tiedä, onko teillä tarkempia tietoja. Onko kaikki syynyt hyvin vai onko ollut ongelmia. Ja sitten on nämä alueet, alueellinen ulottuvuus. Tämä liittyy edustaja Kramerin mietintöön. Ovatko nämä hankkeet olleet tuottavia vai eivät? Kiitos. Sitten Dominik Rike. Merci, monsieur Kiitos puheenjohtaja tästä hyvin mielenkiintoisesta raportista. Minulla on kysymys, joka liittyy siihen, mitä tässä kysyttiin, mitä Vim kysyi. Jos ajatellaan neuvotteluja, joita olette käyneet Rheinland Falsin kanssa, joka mainittiin esityksessännekin, ymmärrän kyllä, että tällainen yksikkö tässä on kyseessä. Haluaisin tietää, onko teillä yhteyksiä tai yhteistyötä ranskalaisten alueiden kanssa. Se on juuri Beneluxin alapuolella. Sehän olisi luonnollinen jatko etelään päin. Ja ehkäpä sitten myös Seinejoen kanaali voisi olla pohjoisen satamille oiva toimintamahdollisuus. Sama kysymys kevyt hyötyajoneuvoista. Tiedetään, että se on tärkeä aihe tuossa Euroopan keskisessä osiossa, eli miten niitä käytetään kansainvälisessä liikenteessä. En siis tarkoita näiden tavanomaisesta käytöstä, vaan sitä, että miten ne käytetään kansainvälisessä liikenteessä. Ehkä muita kysymyksiä myöhemmin. Danke sehr. Jetzt George Bach. Kiitos sitten edustaja Bach. Kiitos, herra puheenjohtaja. Minä haluaisin yhtyä näihin onnitteluihin fim van Kampin onnitteluihin ja haluaisin kiittää näitä herroja hyvästä työstä. Tämä on todella tärkeää työtä ja tässä saa sitten paremman kuvan kokonaistilanteesta ja voi sitten vetää oikeita johtopäätöksiä. Minulla olisi paljonkin kysymyksiä, mutta ensiksi haluaisin sanoa, että olen samaa mieltä Fim van de Kampin kanssa kysymys tietulleista ja siitä, että voisitteko kuvitella, että tähän voitaisiin ottaa käyttöön jonkinlainen yhteinen aloite. Sitten toinen kysymys. Teillä on hyvin paljon lukutietoja liittyen esimerkiksi työllisyydestä ja työllisten määrästä sektorilla – Onko tähän liittyvää yhteistyötä olemassa? Voisitteko tässä ehkä äh, kuvitella jonkinlaista yhteistyötä äh, diplomien ja tutkintojen tunnustamisen suhteen, että toimialalla olisi enemmän tällaista avoimuutta ja joustavuutta. Minusta tuntuu, että logistiikka-alalla kaikki nyt tekevät työtä vähän omissa ympyröissään. Ja sitten vielä kysymys infrastruktuurista on paljon infrastruktuuriuudistuksia, infrastruktuuria pyritään saattamaan ympäristöystävällisempään suuntaan. On kaikenlaisia latausasemia ja nesteytettyä maakaasua käytetään ja myös mm, vesiliikenteessä on nämä ympäristöasiat otettu huomioon. Niin onko tähän mitään yhteistyöprojekteja, miten voitaisiin liikennemuotoja säätää ympäristöystävällisempään suuntaan. Gigalainan, also den Monster Truck. on muutama kysymys, mitä tuon näihin ekolainereihin ja Monster siitä on erään tutkimus, joka sanoi, että 35 prosenttia tavaraliikenteestä tapahtuu teillä, koska se on halvempaa. Kyllä kukaan ei halua siirtyä kiskoille, mutta no teoriassa argumentoidaan aina, että kaksi rekkaa voi ajaa kolmen sijaan. Tässä Saksassa ongelma on, että autoteiltä puuttuu tilaa ja jos tämmöinen suuri rekka sitten ajaa teille, niin se aiheuttaa lisää ongelmia. Onko teillä tästä kohtaisia kokemuksia? Ja totta kai on tyhjiä ajoja, koska se on niin halpaa Sveitsissä. Tuskin on tällaisia tyhjiä ajoja, koska tiemaksut ovat niin korkeat. Mutta onko tästä tutkimustietoa? Ja sitten tietullierot kiinnostavat minä Benelux-maiden sisällä, mutta myös suhteessa esimerkiksi Ranskaan. Siellä on täysin toisenlainen järjestelmä niin kuin Saksassakin toisaalta. Onko siksi niin paljon liikennettä, että se on niin halpaa, eikä niin että tie, tulli on halpa, mutta myös polttoaineen hinta. Tiedän, että monet rekkayrittäjät ajavat Espanjasta Luxemburgiin, koska siellä on niin halpaa. Sitten ne ajavat Saksan läpi Puolaan, koska sielläkin on halpaa. Eli he tekevät kiertoreittejä enemminkin, koska sitten maksetaan vähemmän. Onko teistä se etu, että laskette hintaa kiertekoisesti ja saatte sitten paljon liikennettä? Entä sitten naapureiden kanssa toiminen? Tässä ei ole kyse Benelux-maista, mainittiin Saksa ja Ranska naapurit. Sitten on totta kai Dominic Rike puhui tästä myös, eli että yhteys Brysselistä Valenciennin, jossa – rautatievirasto sijaitsee. Tunnilla voitaisiin matkakaan vähentää, jos 800 metriä tehtäisiin muutoksia. Onko siitä yhteisiä aloitteita kolmessa maassa, että Ranska voisi tehdä yhteistyötä tai Raimeve Kleve? Sielläkin tehdä suuri kiertoreitti, kestää aikaa, maksaa rahaa. Nämä ovat hankkeita, joilla siirretään liikennettä raiteilta teille eikä toisinpäin. Ja viimeinen esimerkki. Brysselistä monet ajavat kerran kuussa Strasbourgiin. Tämä juna on täysi katastrofi. En ole sillä ikinä ajanut, mutta on kuullut jo niin paljon juttuja. Ei ole ravintolavaunua, on 4-5 tuntia junassa se hidastuu entisestään matkaa-aika ja niin edelleen. Eikö tässä olisi aloitteita Benelux-mailta, joilla sanottaisiin, että no, tämähän olisi nyt asia, jossa voitaisiin nähdä edistystä naapureiden kanssa puhua tästä, koska Wim van de Kamp hän mainitsi Via Baltikan. Wim, kuuntelepas nyt. En nyt salli sitä, että hypytä tässä naapurin kanssa, olen tässä opettajana. Mainitsit Rail Baltikan, siellä käymme. Tämä on yhteisyritys, siinä on kolme valtiota, jotka nyt sitten ovat saaneet itsenäisyyttä äskettäin, mutta ne löysivät toisensa, se ei ollut helppoa, mutta Tämä Baltian rautatie voisi olla esimerkki yhteisyrityksestä rautatiealalla, jotta juna Brysselistä Strasbourginkin saataisiin kuntoon. Muita puheenvuoropyyntöjä ole nyt, saatte vastata. Olkaa hyvä. Okay. Thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon. Hyvä puheenjohtaja, hyvät edustajat näistä kysymyksistä. Vastaan ensiksi tähän yhteistyökysymykseen niiden alueiden kanssa, jotka ovat Beneluxin lähellä. Eli meillä on Norra ja kanssa oikein hyvää yhteistyötä. On uusi Benelux-sopimus ollut olemassa vuodesta 2012 ja meillä on myös poliittinen julistus yhteinen kolmelle maalle ja myös Rorain Vesvalinin hallitus on siinä mukana ja halutaan tehdä yhteistyötä. Ensi viikolla on Luxemburgin kokous, jossa on kolmen maan ministerit paikalla myös Nordrhein Westfalenin edustajat tulevat sinne ja tarkoitus on puhua näistä suosituksista yhdessä Nordrhein Westfalenin kanssa. Edustaja Rike, mitä tulee yhteistyön Ranskan kanssa, niin tämä tapahtuu maantietarkastuksessa ehdotuksissamme teemme oikein hyvää yhteistyötä ja myös kun torjumme sosiaalista polkumyyntiä, yhteistyö on ollut erinomaista, mutta se oli kuitenkaan samanlaista kuin yhteistyö, mitä tehdään Norran Westfalenin kanssa. Ja sitten esimerkkinä, jos palaan tähän kysymykseen, näistä tietulleista ja tien, teiden hinnoittelusta – niin tämä on kaikkein hankalin asia Benelux-maissa tällä hetkellä, koska tämä on klassista hallitusten välistä yhteistyötä ja hallitukset ovat erimielisiä. Meillä on oma henkilökohtainen mielipiteemme siitä, miten voitaisiin Beneluxin tasolla saada jotain luotua, mutta tässä mielipiteet ovat erilaisia ja me olemme Beneluxin virkamiehiä, mutta tässä on siis erilaisia ajatuksia ja tarvitaan tähän poliittinen vakaumus, kun päätöksiä tehdään, mutta ensi viikolla paneudutaan myös tähän asiaan, kun Belgian tasolla otetaan käyttöön tietullit, niin kun on yhteistyötä Norran-Westfalen ja Luxemburgin ja suuntaan, niin on nyt olemassa osoitusta siitä, että jonkun verran eh, kielteisiä sivuvaikutuksia kyllä on tulossa, mutta kun kestävä liikenne on tärkeää, tämä liittyy hinnoitteluun, mutta tämä nyt tämä sama keskustelu, mitä täällä Euroopan parlamentissa varmasti käytte, eli kyseessä, tai sitten tämä kysymyksenne ennen kuin annan puheenvuoron Jan Mulmalle, niin näistä isoista rekoista, jos ajatellaan 2014 täällä Euroopan parlamentissa käytyä keskustelua. Meillä on Beneluxin tasolla tehty kaksi päätöstä. Yksi, ensimmäinen niistä on viisi jalkaa pitkät olevat kontit ja niiden rajat, rajan ylittäminen, tämä liittyy Timmermansin ajatuksiin, eli 45 jalkaiset kyllä voivat ylittää maanteitse rajat. Ja jättirekkojen osalta meillä on mahdollisuus sille, että ei ole yhteisiä hankkeita Belgian ja Alkumanin välillä Liegin lentokentältä esimerkiksi aloittaisiin yhteys Alankomaiden suuntaan. Ja jotkut teollisuuden alat ovat kiinnostuneita tällaisiin yökäyttömahdollisuuksiin. Tästäkin puhutaan ensi viikolla liikenneministeriöiden pääsihteereiden tasolla tässä olisi tiukat ehdot näiden käytölle, mutta Benelux-tasolla kyllä sitä haluttaisiin. Erilaisia argumentteja voi esittää puolesta ja vastaan, mutta Alankomaiden kokemuksen puolta voi sanoa, että tämä on myönteistä. Jos ajatellaan, minkälaisia vaikutuksia näillä raskailla rekoilla on. Ja muut asiat sitten. Yes, um... I think if I look at the list, there's... Niin, jos katson tätä kysymyslistaa, niin sitten kysyttiin näiden pikkupakettien toimittamisesta pakettiautoilla. Tämä on hyvin soveltavaa lukemista, koska tätä ei ole oikeastaan mainittu tässä raportissa ja tässä nyt ei ole mitään faktatietoa, mutta kaikilla on se vaikutelma, että pakettiautoja näkyy liikenteessä yhä enemmän. Se johtuu verkkokaupan kasvusta. Ja sitten tämä liittyy myös uuteen tullijärjestelmään. Mitään uutta tietoa tästä nyt ei ole. Yksi johtopäätös vain raportissa toteaa, että maiden tilastokeskusten pitäisi nyt päättää yhteisistä määritelmistä, mikä on tällainen pikkupakettiauto ja miten sitä liikennettä seurataan ja tilastoidaan. Tällaista ei ole vielä olemassa, mutta selkeä johtopäätös on se, että pitäisi saada tätä tietoa ainakin Benelux-maista, mutta varmasti myös muualtakin Euroopasta. Ehkä Eurostat voisi aloittaa tämänkin alan tilastoinnin. Tämä ei vielä ole siis ratkaistu, mutta ainakin ongelma on määritelty, että meidän pitäisi saada näistä lisää tietoa. Ja sitten kun puhutaan vaihtoehtoisista polttoainelähteistä, että onko Benelux nyt jotenkin edellä näissä vaihtoehtoisten energialähteiden käytössä. No tästä on tehty tutkimuksia ja tietysti autojen tai ajoneuvojen kestävyyttä pitää parantaa, jotta CO2 tavoitteet saavutetaan. Viime vuodesta lähtien on ollut voimassa Benelux-suositus juuri näistä vaihtoehtoisista polttoaineista, tällainen Clean Power ähm, Transport-direktiivi. Ja tässä todetaan, että valtioiden pitää laatia ensi kuussa kansallisia suuntaviivoja siitä, miten näitä vaihtoehtoisia polttoaineita otetaan käyttöön, miten noita latauspisteitä perustetaan ja niin edelleen, miten näiden käyttö saadaan lisääntymään tulevina vuosina. Me olemme Benelux-maissa tarttuneet haasteeseen ja olemme tehneet lausunnon aiheesta 2015 ja olemme todenneet, että kun nämä suunnitelmat ovat valmiit sitten ensi kuussa, niin sitten ministeriöt vievät tätä tarmokkaasti eteenpäin. Ja sitten pitää tietysti pitää huolta myös Benelux-kokonaisuudesta, ettei nyt valtioiden rajojen molemmin puolin ole juuri sitä latauspistettä, että laaditaan tällainen Benelux-laajuinen latauspisteiden verkosto ja että saadaan tällainen järkevä latausverkosto ei ehkä vain Benelux-maihin, vaan myös muihin naapurimaihin ulotettua. Ja äh, sitten lausunnossa mainittu, mainittiin myös Benelux-liikenneväylästä ja äh, todettiin, että pitää tällaista suunnitteluvarmuutta lisätä. Eli paljon aloitteita on käynnissä ja nämä tietysti riippuvat sitten siitä, miten tämä direktiivi etenee, mutta kyllä näitä asioita viedään koko ajan tarmokkaasti eteenpäin. Sitten vielä infrastruktuurikysymykset. Todellakin oli näitä infrastruktuurikysymyksiä. Ja tässähän herra Rike esitti kysymyksen siitä, että miten liikenneverkkoa yhdistetään Pohjois-Ranskan verkostoon, niin tässä uusi idea tai projekti tässä on juuri tuo solmukohta Pohjois-Ranskan ja Benelux-maiden välillä. 900 miljoonaa euroa on tämä investointi tuolla. Ja kun tämä hanke aloitettiin, niin nyt se on sitten hyvässä vauhdissa ja tässä myös Euroopan komissio on tukenut tätä, Euroopan rahastot ovat tukeneet tätä. Eli tämä on ensimmäinen askel, että Rotterdamista menee suora linkki Pohjois-Ranskaan ja siitä sitten eteenpäin, että tätä infrastruktuuria vahvistetaan. Ja sitten myös haluamme ratkaista näitä paikallisia ongelmia, mutta silloin tietysti pitää ajatella isommin ja ajatella, että nämä yhteydet toimivat myös kansainvälisesti. Esimerkiksi Belgiasta on hyvin vaikea päästä raideteitse Luxemburgin. Kaikkia tällaisia pitää parantaa koko ajan ja jotta saadaan asiat ratkeamaan, niin silloin pitää ottaa naapurit mukaan tähän toimintaan. Ja nämä ovat ongelmallisia, koska investoinnit vaativat paljon rahaa. Ja tähän tarvitaan myös poliittista tahtoa ja tietysti maantieteellinen tilanteemme on erityislaatuinen ja, ja kun sitten havaitaan, että on paljon investointia tai kansainväliset poli- projektit vaativat paljon rahaa, niin, mutta samaan aikaan pitää sitten pitää huolta kansallisen kaluston ja tieverkoston ylläpidosta, niin tämä on aina poliittisesti vaikea ohjata sitten rahaa oikeisiin suuntiin. Mutta tämän tyyppinen yhteistyö on kyllä hedelmällistä, kuten juuri tämä Pohjois-Ranskan ja Belgian välinen solmukohta. Eli todellakin korostaisin vielä sitä, että vaikka haluttaisiin ratkaista vain paikallisia ongelmia, niin siinäkin työssä tarvitaan naapureita. Yksi asia, jonka vielä toisin tässä esille näihin pakettiautoihin ja kevyisiin ajoneuvoihin liittyen, niin tässä on nyt todellakin havaittavissa tällainen liikennemuotojen välinen siirtymä, että siirrytään rekoista pakettiautoihin. Siellä ei tarvitse käyttää matkamittareita tai noita ajopiirtureita siis. Ja todellakin tavara, tavaran kuljetuksessa pakettiautot yleistyvät, ne ovat helpompia ja kevyempiä. Ja sitten me olemme huomanneet, että tällaista muutosta on ihan selvästi ilmassa. Ja sitten seuraavat puhujat, olkaa hyvä. Niin, tässä nyt jaan näitä puheaikoja vielä, koska te saatte puheenvuoron sitten vielä minäkin. Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Kysyin kompetensseista ja pätevyyksistä ja haluaisin listata siellä kysymyksen näin raportistanne, että haluaisitte, että yksinkertaistetaan näitä rahtikirjeitä digitaaliseen muotoon. Haluaisitko puhua siitä, miten nämä rahtikirjeet voidaan digitalisoida? Kiitos. Kamp. Eh, voorzitter, ik heb nog even een vraag over die LC. Puheenjohtaja, minulla on vielä kysymys liittyen näihin eh, jättirekkoihin. Ovatko ne sallittuja Luxemburgissa, sillä Norran Resvalenissa yli 60 prosenttia liittovaltioista eivät voi, tai niissä niitä ei voi käyttää. Minä haluaisin tietää, mikä tilanne on Rannan Westfalenissa ja Luxemburgissa. Und die Nordrhein-Westfalenissa se on kielletty ja Benelux, no komissio ei onnistunut tässä kohdassa rajat haluttiin siirtyä suurista rekoista eteenpäin, vaikka se oli kiellettyä Kallassa tätä yritti. Me myös sitä vastaan ja valiokunnassakin sillä oli enemmistö, mutta Benelux-maat ovat niin viisaita. No, tässähän istuu kaksi älykästä ihmistä edessäni, niin, niin he päättivät sopimuksesta Benelux-maille ennen EUta jo. Ja heillä on tiettyjä erityisoikeuksia sen vuoksi. Tämä rajat ylittävä sopimus on noille kolmelle maalle näistä isosta rikosta, mutta Nordrhein Westfalenin niin he eivät pääse, mutta muissa osavaltioissa, no siellä on eroja, sinne he pääsevät, mutta Nordrhein Westfalenin ne eivät pääse. Sitten oli vielä kysymys minulta. Ensinnäkin tämä tietullisysteemi. Niin, no Sveitsi. Ne ovat niin eurooppalaisia kuin ovat olla, kun vain siksi, että eivät EU-ssa. Ne ottivat käyttöön rekkatietullit kaikille teille, kaikille rekoille alkaen 3,5 tonnista sen takia. Ei ollut siirtymistä pienempiin autoihin tai siirtymistä pienemmille teille. Me olimme kerran Espanjassa, siellä oli loistava uusi moottoritie, EU-varoin rakennettu puolen tunnin välein tuli rekka, sitten oli tämä vanha maantie, siellä oli rekkoja toisensa perään, koska ne säästivät rahaa. Tämä on järjestelmä ja parasta olisi, että se pätee kaikille. Kaikilla teillä sitten ei olisi tällaista toimintaa. Lopuksi ymmärrän, satellaan Bryssel Strasbourg yhteyttä, että se on kallis, vaikka 100 miljoonaa, 100 miljoonaa, no ei sekään nyt ole pienoinen summa, mutta 800 metriä. Panosin niistä Mossiin. Tämä 800 metriä, no mistä nyt on kiinni, ettei se ole mahdollista. Sinne säästetään kokonainen tunti, tai sillä säästyisi tunti Brysselistä Valenciennin. Sehän on loukkaus virastoa kohtaan, totta kai Valenciennin kaupunkien kohtaan, en tiedä, kun siellä oli pormestari aikaisemmin, mutta Brysselistä haluavat ajaa sinne, niin sille heille se on hankalaa ja toisinpäin, jos haluavat tulla Belgian pääkaupunkiin. Ehkä voi sanoa vastauksen tähän vielä. Siellä vielä yksi kysymys. Merci, président de Stater. Kiitos puheenjohtaja. Halusin vain lisätä erään seikan. Itse asiassa tämä on ensimmäinen kansainvälinen rautatieyhteys Bryssel-Pariisi, joka kulki tätä kautta. Ja on totta, että tässä on tämä 800 metrin pätkä, joka pitäisi uudistaa ja on pyydetty, että Ranskan puolelta saataisiin rahoitusta, mutta Belgian puolelta ei ole tätä miljoonaa euroa löytynyt. Tämä on rahti liikenteelle eikä matkustajille ja tämä mahdollistaisi sen, että voitaisiin pohjoista tulla etelään eikä täytyisi kulkea Lillin kautta, jossa on paljon ruuhkaa ja tästä olisi todella valtava etu. Sanoisin provosoisti, että miljoona on paljon rahaa, mutta 900 miljoonaa ei ole ongelma vai? No niin, vastaus kiitos. Niin, tämä voisi olla todella äh, avon asia. Tästä on puhuttu Beneluxin tasolla, mutta kuten sanoin, meillä on torstaina herra Bellon kanssa tapaaminen, hän on kabinetista ja me emme kertoa täällä esiin tulleet asiat eteenpäin. Tämä on nopea, edullinen ratkaisu ja tähän ehkä suhtaudutaan hyvin avoimesti, mutta tästä ei ole puhuttu. Tämä siis tähän liittyen, mutta kyllä tämän me kyllä teemme. Ja sitten Toinen seikka ja sitten puheenvuorojan molemmalle tämä liittyy ammattitutkintoihin ja kaksi vuotta jo olemme tätä asiaa pyrkineet edistämään. Tämä nyt välttämättä ole vastaus, mutta me saimme jo viime vuonna eh, vastauksen komitealta, joka koskee akateemisia tutkintoja ja sitten nämä maasterirekat. Tähän asiaan ollaan paneutumassa nimenomaan ammatillisen osaamisen kautta ja toivomme, että tämä saadaan kohta loppuun vietä, eli mitä voitaisiin peneluksin tasolla ottaa tähän mukaan, sillä ammatillisen osaamisen osalta on Euroopan unionissa jo tietyt puitteet, mutta liikenteen logistiikan osalta on tässä vielä avoin oleva kysymys, joka on tärkeä. Me tätä juuri mietimme. Tämä on sellainen asia, joka liittyy työmarkkinoiden liikkuvuuteen. Niin, tähän voisin vielä lisätä, kun puhutaan toimialan työllisyydestä, niin Sieltä löytyy kyllä vaikuttavia lukuja. Me emme nyt käsitelleet tätä asiaa nimenomaisesti tässä esityksessä, mutta joka kymmenes työpaikka on riippuvainen logistiikasta Benelux-maissa. Ja tämäkin osoittaa, miten tärkeää on pitää huolta siitä, että sektori on hyvin järjestetty ja että, että kiinnitetään huomiota eri kehityssuuntiin ja näihin huolestuttaviin kehityssuuntiin ja niihin puututaan. Se, että liikenteestä yritetään tehdä sujuvampaa, vaatii juuri digitalisointia. Ja on mielenkiintoista tarkastella, miten digitalisointi etenee esimerkiksi rahtausasiakirjat on pitkälti digitalisoitu ja yksi pääministerikin sanoi Benelux-maista, että jos on yksi asia, jossa digitalisointia pitää edistää Benelux-maissa, niin se on juuri liikenne. Ja näin ollen ensi vuodelle on suunniteltukin pilottiprojektia digitaalisesta rahtausasiakirja kokonaisuudesta. No ehkä olemme vähän jälkijunassakin tässä, koska itse asiassa jo nyt moni asiakirja on sähköinen, oli kyse sitten sisävesilaivasta tai valtamerilaivasta tai rekasta. Tässä on jo saavutettu paljon digitalisoinnin avulla. Ja sitten jos ajatellaan tulli puolta, niin on pilottiprojekteja meneillään sisävesiliikenteen puolella ja digitaalinen lähes paperiton dokumentointi on jo totta monessa paikassa. Kyse nyt ei ole mistään rakettitieteestä, vaan todellakin pyritään pyritään pikkuhiljaa asiakirjoja ja muuta digitalisoimaan. Siitä on kaikille hyötyä ja tämä tosiaan etenee ensi vuonna entisestään. Pääministeri siihen on sitoutunut. Ja sitten mitä tulee näihin jättirekkoihin, niin tämäkin on vähän samasta näkökulmasta tarkasteltava asia. Olemme tarkastelleet lainsäädäntö puitteistoa, joka sallisi näiden pilottihankkeiden käynnistämisen, katsottu, mitkä asiat toimivat hyvin ja mitkä eivät. Esimerkiksi, että kukkia, joita kuljetetaan Liesiin ja niiden pitäisi sitten olla oikeassa, aikassa, oikeassa paikassa oikeaan aikaan, niin tähän pitää löytää joustavia ratkaisuvaihtoehtoja. Tämä on siis pilottiprojekti ja tämä johtaa innovointiin varmasti ja tämä on hyvä perinne Benelux-maissa, että todellakin jaamme näitä kokemuksia ja näkemyksiä kaikkien kumppaneidemme kanssa Benelux-maissa sekä alueellisella että paikallisella tasolla. Ja jaamme näitä kokemuksia myös, myös naapureidemme kanssa ja kaikki voivat sitten käyttää tietoja miten haluavat. Niin, onko tälle pilottihankkeelle vielä joku aikataulu? Niin, no ei aloituspäivämäärääkään ole vielä päätetty. No Saksassa ne 4, 5, 6 vuotta. Sitten on pilottihanke, kukaan ei tiedä milloin se päättyy ja se on epäreilua. Se on temppu. Toivon, että Benelux ei tee tällaista temppua. Älkää kopioiko tällaisia temppuja. Mutta puheenjohtaja, olkaa varovaisia. Teidän pitää tutustua myös näiden pitkien ajoneuvojen ympäristötutkimuksiin. Totta kai, totta kai. Kiitos herra Willemsille ja molemmalle esityksistä ja keskustelusta. Olemme aika harvalukuisia, mutta meillä oli pitkä päivä takanamme kuitenkin hyvin mielenkiintoista ja helmeistä keskustelua sen takia. Kiitoksia kovasti. Esityslistan kohta 21 on käsitelty ja no, noin tulemme kohtaan 22 muut asiat. Siellä ei lue mitään, enkä näekään mitään lisättävää. Tämä on kohta 23. Seuraavan kokouksen aika ja paikka Bryssel keskiviikko 9. marraskuuta 2016 kello 9 aamulla. Näin ollen kiitos kaikille, hyvää illan jatkoa ja kaikkea hyvää.